Lei dove si siede qua? Possiamo iniziare i nostri lavori questo pomeriggio. Abbiamo già lavorato. No niin, voimme aloittaa tämän iltapäivän kokouksen. Teimmekin jo hyvää työtä aamupäivän aikana, kun käsittelimme yhteistä vaalitapaa. Nyt puhumme yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa kansalaisaloitteesta. Meillä on neljä esittelijää, jotka ovat vastuussa tästä kysymyksestä. Kaksi perussopimusvaliokunnasta ja kaksi vetoomusvaliokunnasta. Gurmai ja Lamassur ovat Afkosta ja Hefner ja Wallis vetoomusvaliokunnasta. Eli kuten voitte nähdä, kaikki Suurimmat parlamentin poliittiset ryhmät tulevat näin edustetuiksi. Eli jos he pääsevät sopuun keskenään ja sitten me pääsemme sopuun neuvoston kanssa, niin kyllä tässä pitäisi päästä pikaisiin tuloksiin. Belgian edustaja Flo ei valitettavasti päässyt paikalle. Häntä korva tässä Gregolin Hytten. Toivotan hänet lämpimästi tervetulleeksi. Samoin tässä vieressäni on toinen edustaja ja meillä on paikalla Sefcovic-komissiosta. Meidän täytyy pyrkiä käyttämään aikamme mahdollisimman hyvin hyödyksi, joten kuten aamulla – jos haluatte käyttää puheenvuoron, täyttäkää lomake, joka teillä on siellä paikallanne, jos haluatte puheenvuoron käyttää. Käsittelemme pian mietintöjä, mutta haluan myös sanoa, että AFKO työjärjestyksen 50 artiklan nojalla tekee yhteistyötä siis vetomusvaliokunnan kanssa. Ja vetomusvaliokunnan puheenjohtaja Mazzoni on ilmoittanut saapuvansa paikalle hieman myöhässä. Ja hän on sitten toinen puheenjohtaja myöhemmin. Nyt pyytäisin, että Rytön pitäisi oman alkupuheenvuoronsa tässä vaiheessa, niin kuin siirrymme varsinaiseen keskusteluun. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Belgialaisena parlamentaarikkona ja tämän parlamentin viran, virkailijana täällä Euroopan parlamentissa olen iloinen siitä, että meidän valiokuntamme tai teidän valiokuntanne ottaa täällä vastaan kansallisten parlamenttien edustajat. Andre Flao, joka edustaa meidän parlamenttiamme ja joka on mukana näissä nykyisissä hallitusneuvotteluissa, hän ei päässyt siis paikalle tähän kokoukseen. Minä tuon hänen viestinsä sitten lopuksi tässä esiin. Ne työt, mitä on edellisellä puheenjohtajakaudella tehty, niin Belgia on tyytyväinen siitä, että Lissabonin sopimus on saatettu voimaan, jotta Euroopan unionin toiminta on avoimempaa ja johdonmukaisempaa. Me yritämme saada Eurooppaa tunnetummaksi maailmassa, mutta myöskin unionin sisällä. Meillä on noin 500 miljoonaa asukasta täällä Euroopan unionissa mitä nyt tällä hetkellä teemme, niin tämä kansalaisaloite on yksi suuri innovaatio, joka Lissabon on tuonut mukanaan. Vuonna 1979 ensimmäistä kertaa kansalaiset pystyivät ensimmäistä kertaa saamaan äänensä kuuluviin Euroopan parlamentin vaaleissa. 30 vuotta myöhemmin 2009 Lissabonin sopimus on antanut ihmisille mahdollisuuden saada äänensä suoraan kuuluviin ja se on hyvin tärkeä etappi. Te tiedätte varmastikin tässä valiokunnassa kaikki, että kansalaisaloite on Lissabonin sopimuksessa mukana. Se on artiklassa 11 kohdassa 4 ja siellä puhutaan, että kansalaisten, sanotaan, että kans, kansalaisten, miljoona kansalaista plus merkittävä määrä, määrä jäsenvaltioista voivat tehdä aloitteen komissiolle, jotta se tekisi lakialoitteen siitä asiasta, jonka kansalaiset katsovat tarpeelliseksi uudistukseksi. Lissabonin sopimus on tällä tavalla avannut demokratian osallistuvassa muodossa. Edustuksellisuus on tässä takana samalla tavalla kuin kussakin jäsenvaltiossa. Meillä on komission käytäntö, jossa hyvin paljon konsultoidaan eri tahoja ja tällä tavalla kansalaiset ja kaikki muut osapuolet voivat eh, olla mukana prosessissa ennen kuin lainsäädäntöehdotus tehdään. Nämä tarkat eh, menettelytavat, jolloin, miten tätä oikeutta käytetään ja mm, muut käytännön asiat, ne pitää vielä yhteispäätösmenettelyssä hyväksyä ennen kuin neuvoston ja parlamentin asetus astuu voimaan. Meidän mielestämme on erittäin tärkeää, että tämä demokraattinen uudistava prosessi etenee. Me käytämme aikaa siihen ja nykyisiä teknisiä keinoja. Se vahvistaa legitimiteettiä ja kansalaisten niin hieman hitaammin ja tällä tavalla syntyy silta menneisyyden ja nykyisyyden välille historiassamme. Kommunikaatioteknologia, joka jatkuvasti kehittyy, on otettu mukaan kans- jokapäiväiseen elämään. Internet ja kaikki eh, tieto, mikä siellä on, saadaan hyvin kansalaisten ulottuville. Kansalaisaloite antaa mahdollisuuden keskusteluun ja näin voidaan myöskin ilmaista erilaisia julistuksia suoraan internetin kautta. Sähköinen palvelu on hyvin laajaa ja tällä tavalla me saamme tiettyä tietoa eri sektoreiden välillä siirrettyä. Tällä tavalla pitää huolehtia siitä, että prosessit pysyvät yksinkertaisina ja ettei hallinnollinen taakka kasva. On kysymyksessä mm, järjestelmän turvallisuus ja sen väärinkäytön estäminen. Tällaisen kansalaisten konsultoinnin tarkoituksena on suoran demokratian lisääminen. Tässä syntyy sellainen ympäristö, jossa kansalaiset voivat olla mukana ilmaisemassa kantansa – ja pääsevät osallistumaan tähän demokratian kehdon toimintaan. Kansalaisaloite, onko sillä onnistumisen mahdollisuus? Tässä vaiheessa me vasta odottelemme vastauksia, mutta joka tapauksessa me toivomme, että demokraattiseen prosessiin osallistuminen jatkuu. Tämän tavoitteen lisäksi on syytä toivoa, että tämä yhteisöllinen väline vahvistaa Eurooppaa, vahvistaa sosiaalista kohesiota ja antaa mielipiteen muodostumiselle uusia väyliä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentaarikot, yksi henkilökohtainen kommentti vielä. Tämä on loistava tapa eh, saada nuoret eh, tähän prosessiin mukaan. Euroopan unionin täytyisi olla tulevaisuuden projekti ja tällä tavalla se ajatus, että Euroopan integraatio lisääntyy nuorten keskuudessa, sen pitäisi aina olla keskeisenä tavoitteenamme. Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että 16 vuoden ikäraja olisi hyvä tähän vaikuttamisasiaan sovellettavissa. Tämä on varmaankin ensimmäinen asia, joka kansalaisaloitteeseen liittyy. Nyt kiitän teitä kaikki, kaikkia siitä, että olette kuunnelleet minua ja ryhdymme hyödylliseen työhön. Grazie, Kiitoksia, edustaja Rytten. Nyt meidän olisi ollut tarkoitus kuulla edustaja Mazzonia. Hän ei kuitenkaan ole nyt vielä paikalla, joten tämä ei onnistu. Joten muistuttaisin peruskysymyksistä, joita tähän liittyy. Tämä on siis uusi tärkeä asia, joka ollaan ottamassa käyttöön. Eli 11 artiklan neljäs kohta Lissabonin sopimuksessa – ottaa käyttöön tämän välineen, mutta meidän on parlamentissa laadittava hanke, joka käytännön sääntöjen kautta sitten saa tämän aloitteen elämään. 8. marraskuuta on tarkoitus kuulla esittelijöitä heidän mietinnöstään valiokunnassa ja tämä onkin tärkeää tärkeä ajankohta tuoda mahdollisia muutoksia tähän työhön. Nyt esittelijöillä on tässä siis avainrooli, mutta kuuntelemme myös puheenjohtajavaltiota Belgiaa sekä muita henkilöitä. Nyt antaisin viisi minuuttia jokaiselle esittelijälle. Toivottavasti ei mene pidempään. Kuka haluaa aloittaa? Lama Sur voisi ehkä aloittaa ja tuoda esiin omia näkemyksiä. Kiitos. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa siitä, mikä on tämän uudistuksen takana. Aivan kuten täällä äsken puheenjohtajamme totesi, Lissabonin sopimus on tuonut tämän mukanaan Euroopan unionin oikeuteen. Aivan kuten täällä muistutettiin, niin jo tämä menettelytapa jo, jolla komissio on ryhtynyt toimimaan. Aina kun eh, komissio ehdottaa meille lakiasioita, lainsäädäntöehdotuksia, niin on tarkoitus eh, käydä tällainen neuvottelukierros paitsi parlamentin ja hallitusten joukossa myöskin erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa, vihreän kirjan kautta ja näin edelleen. Toisaalta sitten Euroopan parlamentti järjestää itse jatkuvasti erilaisia foorumeita, keskusteluja, mielipiteen vaihtoa alueiden komitean kanssa, talous- ja sosiaalikomitean kanssa. Myöskin vetoomusvaliokunnan kanssa. Tästä varmaan äsken kohta kuulemme lisää. Mutta joka tapauksessa meillä on kaksi ongelmaa olemassa. Eräs yksi ongelma on se, että se on kesto-ongelma ja se liittyy siihen, että Bryssel on hyvin kaukana kansalaisista. Samalla tavalla kuin pääkaupunkimme ovat kaukana kansalaisistaan, kun ajattelemme alueita ja, mm, alueita ja maaseutua, niin Bryssel on aivan samalla tavalla hyvin kaukana kustakin pääkaupungista. Tämä on suuri ongelma, suurempi ongelma vielä, koska tällaisen tässä ei ole sellaista välitason hallintoa. Meillä on vain Brysselin byrokratia ja sitten kansalaiset. Kaikki viranomaiset, virkamiehet ovat Brysselissä, jotka Euroopan unionille tekevät työtä. Kansallinen hallinto ja aluehallinto soveltaa kuitenkin Euroopan säännöksiä ja, ja kaikki tämä oikeus kulkee sitä kautta kansalliseen lainsäädäntöön. Toinen ongelma sitten on sellainen, joka on järjestettävissä ja johon vastaukset löytyvät on, että aivan oudolla tavalla 50 vuoden Euroopan rakentamisen jälkeen, niin me olemme kaikki rajat kaitaneet, ka- kaataneet kaikki rajat, poistaneet kaikki rajatarkastukset, liikenne on vapaata, kansalaiset, eh, tavarat, eh, maataloustuotteet, tieto, kaikki kulkee. Pääomat kulkevat rajojen yli, paitsi poliittinen keskustelu, koska meillä on edelleen 27 erillistä poliittista järjestelmää ja keskustelua. Euroopan vaalit eh, ovat joka viides vuosia ja ne ovat vain kansalliset vaalit, jotka on piilotettu eurooppalaiseen huppuun. Ranskasta voin kertoa esimerkin. Pää ranskalainen televisiokanava TF1, jota kaksi kolmas osaa ranskalaista katsoo jokailta kello kahdeksan. Niillä ei, heillä ei ole edes vakituista kirjanvaihtajaa Brysselissä. Tämä tarkoittaa sitä, että Ranskan televisiokanava puhuu Brysselistä vain silloin, kun korkeat, korkeat viranomaiset Ranskasta saapuvat Brysseliin. Silloin heitä filmataan ja siinä näkyy sitten vain kansallinen ilmentymä politiikasta. Ja uskon, että tilanne on hyvin samantapainen muissakin maissa. No mistä sitten tämä johtuu? Tämä on sellainen menettely, jota ei, ei ole maissa niinkään olemassa. Eli siis mikä tämä kansalaisaloite on? Se ei ole tällainen vetoomus, se ei ole itse asiassa e, suora demokratia, se on osallistavaa demokratiaa. Ja mihin me nyt pyrimme? Se, mihin olemme pyrkineet, on, että me saisimme Euroopan kansalaisille monikossa – kun heitä on tarpeeksi, eli miljoona useammasta jäsenmaasta. Me antaisimme heille saman mahdollisuuden kääntyä komission puoleen ja tehdä poliittinen aloite. On kysymys samanlaisesta oikeudesta, eh, mikä on Euroopan parlamentilla ja ministerineuvostolla. Nykyisellä ministerineuvosto ja parlamentti ovat eh, lainsäädäntöelimiä mutta poliittisten aloitteiden tekeminen ei johda lakiin, ellei Euroopan unionin komissio päätä näin, koska komission päävelvollisuuksiin kuuluu lakiehdotusten tekeminen. Eli voimme tehdä vain työtä, lainsäädäntötyötä vain näiden kirjallisten lainsäädäntöehdotusten perusteella, jotka tulevat täältä komission monopoliasemasta. Se on juridinen monopoli on kyseessä, ei poliittinen. Meillä on kokemusta asiasta, meillä on tilastoja kymmeneltä vuodelta, 15 vuodelta. Poliittiset aloitteet, joilla uusia poliitikkoja luodaan, niin tässä on noin yksi kolmasosa yksi kolmasosa lankeaa kullekin taholle neuvostolle, parlamentille ja komissiolle näistä aloitteen ajatuksista. No sitten tässä tulee neljäs poliittinen taho, joka voi tehdä aloitteen, eli kansalaiset. Jos kansalaiset kerääntyvät yhteen, niin he voivat pyytää komissiolta tällaista, tällaista aloitetta. Euroopan komission velvollisuus on sitten analysoida ehdotuksen sisältö ja sitten päättää aivan vapaasti sen mukaan, minkälaisia velvoitteita sillä on, onko aihe eh, myönteisen ratkaisun arvoinen. Ryhdytäänkö nykyistä voimassa olevaa lakia eh, muuttamaan, kumotaanko nykyisiä lakeja vai ei. Eli kaikki tämä on komission vallassa ja kaikki, kaikki sitten menee jatkossa säädettäväksi neuvostoon ja parlamenttiin. Viimeinen kommentti sitten. Kollegani kertovat, minkälainen menettelytapa tässä tulee noudatettavaksi tässä kansalaisaloitteessa. Vetoomukseen verrattuna tässä on yksi suuri ero. Eh, meillä oli mielenosoitus eilen täällä Brysselissä ja eh, tämä on vähän erilainen, koska tässä pyydetään sitä, että kansalainen toimii kansalaisena. Se tarkoittaa sitä, että joskus kansalainen voi pyytää, että Euroopan politiikan tekoa muutetaan. Mutta tässä on tällainen myönteinen lähestymistapa, jossa toivotaan, että Eurooppa tarttuisi aiheeseen tai lähtisi muuttamaan asioita, joita ei pidetä hyvinä. Kaikki voivat tähän osallistua, ammattijärjestöt, työmarkkinajärjestöt, puolueet, mutta periaate on se, että kyseessä on Euroopan kansalainen e, sellaisia, on kysymys sellaista aloitteista, joista parlamentaarikot joko täällä tai kansallisissa parlamenteissa eivät ole tietoisia ja kiinnostuneita. Erityisesti Euroopan kansalaiset, tällaiset avantgardistiset eurooppalaiset, jotka tekevät työtä toisessa maassa kuin omassa, ne menevät naimisiin, saavat lapsia, eroavat, kuolevat, ovat sairaita, työttömiä ja vaikka mitä. Ja normaalit lait, jotka me täällä säädämme, niin sillä tavalla asiat hoituvat e, kyllä, mutta tällaisissa tapauksissa kaik, nykyinen järjestelmä ei riitä, vaan pitää antaa kansalaisille mahdollisuus protestoida ja kääntyä suoraan meidän puoleemme. Ei siinä mielessä, että tuhotaan ja aina ollaan vastaan sitä, mitä täällä tehdään, vaan he tuovat meille tiedoksi sen, minkälaisia ongelmia arkipäivässä on. Ja tätä kansalaiset tarvitsevat. Kiitoksia. Kiitoksia Lamassur tästä selkeästä kartoituksesta, joka oli hyvin perustavanlaatuinen ja kulttuurinen. Nyt pyytäisin, että tämän valiokunnan varapuheenjohtaja Gurmai jatkaisi siitä, mitä Lamassur jo sanoi. This, uh, this report is so important. Tämä mietintö on niin tärkeä, tietysti se on niin tärkeä. Tämä on neljä tekijää, kaksi perussopimusvalikon salainen minä itse tietysti olen tyytyväinen siitä, että Gerald ja Diana ovat myöskin mukana koska asia on hyvin vakava ja tehdään kovasti työtä, että mietinnössä saataisiin konsensus ja olen mielessäni sitä, että Sefcovic ja Mastelo ovat tässä mukana, koska tähän tarvitaan kaikki kumppanit ja ensimmäistä kertaa keskustelemme tästä hyvin tärkeästä aloitteesta kansallisten parlamenttien kanssa. Rova Roth on täällä kansallisten parlamentin puolesta puhumassa ja uskon kovasti, hänelle tervetuloa uskon kovasti, että keskustelun aikana voidaan käydä keskustelua myös Ekosokin alueiden valiokunnan eh, kanssa ja Toivotan tervetulleeksi kaikki kollegat, jotka ovat tästä uudesta välineestä kiinnostuneita, joka on hyvä väline osallistua Yhdenmarkkinoille, mutta tietysti ilman eh, loistavaa puheenjohtaja Elvan kanssa ja mitä nyt täällä Afko-valiokunnassa tapahtui, tämän haluaisin kertoa. Tietysti minun täytyy kertoa teille, että mitä aiemmin on tapahtunut, jotta Voisin antaa teille suuntaviivoja. Alanin kanssa keskusteltiin, että yritettiin jakaa tätä, koska 10 minuuttia aikaa, no miten ne, niin, missä ne voivat tämän hyvän työn jakaa keskenään. Siis sen naisen takana on mies ja toisinpäin. Ginger ja Fred Asterin, heillä oli sellainen ongelma, että täytyy tehdä kaikki korkeiden korojen kanssa, mutta ei tapauksessa. erityiskiitokset Marjalle, joka täällä jossain istuu, ja tiimille, ja tietysti haluamme varmistaa, että puheenjohtajat Rion aikana, kun minä olen unkarilainen, niin eh, Unkari, Belgia, Espanja pystyvät tekemään oikein hyvää työtä, ja 28. kesäkuuta mennessä voitiin saada työasiakirja aikaan, ja tiimimme oli hyvin, hyvin toimiva. Tietysti aloitteen aikana tehtiin myös aloitteita tuli tämän prosessin aikana, koska niin paljon tuli kansalaisyhteiskunnalta ja kollegoilta parlamentista syötteitä. Mutta tiedämme, että miten paljon oli äänestysvilkkaus viime vaaleissa ja tietysti oli mielelläni keskustelussa mukana Daffin mietinnästä tänä aamuna, kun tiedetään, että vähemmän kuin 50 prosenttia osallistui. Ja uskoo eurooppalaisen demokratian uskon kovasti, että useimmat meistä ovat Euroopan mielisiä täällä salissa ja uskon kovasti, kun me neljä pystymme tekemään yhteistyötä asianmukaisella tavalla, niin uskon sitten, että meillä on oikein tiukka aikataulu ja on tietysti hyvin tärkeää, että 8. joulukuuta, kuten puheenjohtaja mainitsi, voitaisiin pitää luonnoksesta keskustelu, koska luonnos on valmis. Tietysti meidän täytyy tehdä työtä 22 kielen perusteella että kaikkien päätösmä tietysti täytyy mainita, että ei pelkästään äh, vetomusvaliokunta, vaan on myös äh, lausunto äh, juuri valiokunnalta, kulttuurivaliokunnalta ja perus oikeusvaliokunnalta, rivivaliokunnalta. Tietysti tämä komissio on oli hyvä pohja, tämä täytyy mainita, kun on hyvä pohja, niin sitten on helpompi jatkaa siitä. Ja Maria Tyrio tietysti on avain Marat Shevchevitsin tiimissä tietysti kollegat myös komissiosta myöntävät, että heidän täytyy alistua vakaviin aikarajoituksiin, mutta he ovat silti hyvin avoimia ehdotuksilla ja nyt ollaan tietysti koko prosessin keskivälissä ja mielestäni on juuri oikea aika, jota voidaan käydä keskustelu kansallisten parlamenttien kanssa. Ja minua inspiroi kovasti aamulla se, että Andrew Duff sai 26 kommenttia mietintönsä. Toivon, että samanlaista olisi teidän kanssanne nyt. Komission asetus, asetusta yritetään parata kolme tavalla, mikä on tietysti meidän kannaltamme äh, Euroopan kansalaisina ja eurooppalaisina päätöksentekijöinä tärkeää, että sitä tulee käyttäjäystävällisiä. Haluaisimme käyttää, haluamme sitä, että kansalaisilla on enemmän tietoa äh, kansalaisaloitteesta ja haluamme varmistaa, että se on demokraattinen, vahva väline, sitä käytetään väärin, että se on tehokas eurooppalaisten asioiden kannalta ja että kansalaiset voivat käyttää. Sitten keskenään me keskustelimme siitä, että pitäisikö aloittaa vuonna 2016 tietysti Euroopan kaikille avoinna. En minua haittaa, jos aloitetaan keskustelu näin aikaisessa vaiheessa, mutta toivotaan, että jäsenvaltiot ovat avoimia muuttamaan lainsäädäntöä, koska tietysti täytyy rekisteröidä nämä kaikki äänestäjät. Mutta tietysti ehdotamme tässä useita muutoksia asetusehdotukseen, jotta voidaan välttää, välttää sellaista Äh, hallintorasitetta, joka voidaan välttää, koska meillä on suuri vastuu, voimme tehdä hyviä asioita, mutta täytyy varmistaa se, että teemme sen oikealla tavalla. Tietysti esimerkkinä antaakseni komissio on ehdottanut, että tarkistetaan aloitteen hyväksyttävyys 100 000 allekirjoituksen jälkeen. Äh, täytyy löytää tapa, jolla asia voidaan hoitaa tehokkaammin. Toinen tärkeä pointti prosessin aikana kansallisaloitteessa on loppu. Mitä tapahtuu sitten, kun miljoona on kerätty järjestäjät, jotka käyttävät aikaa löytääkseen nämä paljon allekirjoittajia, heidän täytyy saada jotain vastineeksi. Ainakin kuulemistilaisuuteen heillä on mahdollisuus selittää, mistä siinä puhutaan, ja tietysti parempi yhteys eurooppalaisiin kansalaisiin on myös tärkeä asia, ja sen tasoitin suuntaviivoja ja kaksi esimerkkiä näistä parannuksista haluamme nähdä. Tässä kontekstissa herra Lamassur käsittelee näitä yksityiskohtaisemmin kuten keskustelimme ensimmäinen, niin tietysti on hyvin tärkeää, että miten toiminta sujuu. Meidän on sanottu myös että teemme kovasti työtä, että voimme saada se mahdollisesti käyttöön niin nopeasti kuin mahdollisesti. Ja ensimmäisen käsittelyn sopimus olisi kiva nähdä tämän vuoden lopussa ja tietysti syntymäpäivän lahja oli sitten Savonin sopimuksen suhteen, mutta tietysti kaikkien täytyy olla mukana ja kaikkien täytyy olla, olla saman mieltä, jos tullaan täysistuntoon ja niin meillä kyllä on tarpeeksi aikaa tehdä tämä yhdessä ja ihan näyttää Euroopan kansallisena, että olemme valmis tekemään jotain hyvää yhdessä. Tätä tarkoitusta varten olemme kaikki hyvin avoimia teidän panoksianne kohtaan eh, kautta Euroopan kansallisista parlamenteista ja tietysti kollegamme Euroopan parlamentista myös ovat jo näyttäneet suurta intressiä eh, molempien valiokuntien keskustelujen aikana sekä vetomusvaliokunnassa että AFK-valiokunnassa, joten Pitäkää tämä mielessä, niin voin varmistaa teille, että emme anna työn tahtia pienentää tai sen vaikuttaa laatuun. Meidän täytyy saada laatua aikaan. No nyt tulkki vähän putosi kärryiltä, mutta kiitoksia. Grazie, Gurmai. Allora chi vuol parlare la Kiitoksia Gurmai. Nyt taidan antaa puheenvuoron Wallisille. Thank you very much, President. I think uh, Kiitos puheenjohtaja. Varmaan kaikki ovat ymmärtäneet täällä salissa, että on kysymyksessä yhteistyö. Meillä on esittelijät ja muut mukana tässä ja minä uskoisin, että me voimme laajentaa ryhmätyötä kansallisiin parlamentteihin. Me emme nimittäin koskaan voi tällaista eurooppalaista demokraattista aluetta luoda, josta on kauniisti puhuttu, ellemme toimi yhdessä meidän parlamentaaristen kollegojemme kanssa kussakin kansallisessa parlamentissa. Mitä me haluamme tässä nyt luoda on sellaista, joka on kaikille käytettävissä oleva keino ja houkutteleva sellainen. Tässä on myös tapa osallistua eurooppalaiseen demokratiaan, joka pitäisi ottaa käyttöön. Itse ja kollegani vetomusvaliokunnasta. Meitä on erityisesti innostanut se, minkälaista kokemusta on vuosien varrella jo saatu Euroopan kansalaisisten oikeudesta tehdä vetomuksia parlamentille. Erittäin tärkeä oikeus on kysymyksessä, joka Euroopan kansalaisilla on. Tämänkin prosessin pitäisi kehittyä ja sitä pitäisi ryhtyä käyttämään. Täytyy olla aivan selvää, että Euroopan unionin vetomusoikeus ei anna yhtä paljon mahdollisuuksia osallistumiseen kuin kansalaisaloitteen, mutta sekin on tietenkin tärkeää. Minä haluaisin sanoa, tässä, että joka ikinen Euroopan unionin kansalainen voi tehdä vetomuksen iästä riippumatta. Eli kaikki Euroopan asukkaat iästä riippumatta voivat eh, tehdä tällaisen. Me olemme pystyneet hoitamaan tällaisen vetomusjärjestelmän olemassaoloa, joka on kaikille avoin. Meidän pitäisi tässä nyt ottaa 16 ikävuoden raja käyttöön, mutta me voisimme mennä vielä pitemmälle. Nimittäin jos me haluamme osallistumista edistää, niin se pitäisi tehdä nimenomaan laajentamalla osallistumista nuorten suuntaan. kun nuorille sanotaan, että tässä on allekirjoittamisen oikeus ja mahdollisuus, niin ehkä se olisi ensimmäinen sysäys demokraattiseen elämään nuorella. Olen myös sitä mieltä, että tämä on Euroopan kansalaisten aloiteoikeus. Jos me otamme tänne erilaisia sääntöjä ja erilaisia ikärajoja eri maissa, niin silloin se haittaa tätä eurooppalaista hanketta, joka tämä on, ja me emme toimisi samoin ehdoin. Sitten toinen asia, jonka haluaisin mainita. Kuinka me tarkistamme nämä allekirjoitukset ja, tai niiden oikeellisuuden? Täällä pitäisi olla joku järjestelmä ja kaikkien meidän pitäisi olla tässä mukana. Jos jotkut jäsenvaltiot pyytävät, mikä saattaa olla mahdollista ja ymmärrettävää, pyytävät sitä, että henkilökort korttia tai passia on näytettävä tässä yhteydessä, niin se saattaisi olla este niille ihmisille, jotka muuten olisivat ajatelleet allekirjoittaa. Tutkimuksissakin näin on osoitettu. Monissa maissa henkilökorttia ei kysytä ja, ja kun vetomuksia vetomusvaliokunnan asioissakaan ei tarvita ID-korttia, niin miksi tässä kansalaisaloitteessa sitten tarvittaisiin? Hyvin yksinkertaista tarkastelumenettelyä minä kannattaisin. Ja tämä on vetomusvaliokunnan eh, kokemuksen mukaista. Jos tarjotaan kansalaisille jotakin, niin he haluavat nähdä vastauksen. Meille täytyy olla aivan selvää se, että prosessin lopussa, jos miljoona allekirjoitusta on saatu kerättyä, niin pitää olla selvää, että komission on, komission velvollinen vastaamaan aivan samalla tavalla kuin sen on vastattava ministerineuvostolle ja Euroopan parlamentille. Tämä on aivan selkeä eh, järjestelmä ja näin kansalaistenkin täytyy tämä tietää. Tämä on tätä eurooppalaisuutta. Grazie. Allora il quatt- Kiitoksia. Nyt ennen neljättä esittelijää toivotan tervetulleeksi Madsonin. Hän on AFKO-valiokunnan varapuheenjohtaja ja hän liittyy tähän joukkoomme. Nyt ehdottaisin seuraavaa. Kollega Hefner voisi pitää tässä nyt viimeisen esittelijöiden puheenvuoron. Sen jälkeen siirrymme teidän puheenvuoroihinne. Ja sitten ehkä Matsoni tai myöhemmin, niin säästyy aikaa. Kiitos. Joka tapauksessa Rytin ja minä johdamme tässä yhdessä puhetta. Rytön hän käyttikin jo puheenvuoron. Ja itse puhun sitten ehkä ennen herra, herroja Shastelia Shevkovic. Nyt kuitenkin tähän väliin Hefner. The European Citizen Initiative is one of the... Kansalaisaloite on yksi suurista lupauksista, jonka Eurooppa on antanut Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan ihmisille ja se voi auttaa meitä tekemään Euroopasta enemmän kansalaisten Euroopan, kuten Alan Lamusser jo sanoi. Me, me tiedämme tämän oikein hyvin. Me, Euroopan toimielimet, Euroopan parlamentti, olemme kaukana ihmisistä. Ihmisillä on se tunne, että he ovat kaukana päätöksistä, joita täällä tehdään. Euroopan kansalaisaloite mahdollistaa, että he voivat ottaa esille asioita, tehdä ehdotuksia Euroopan unionin komissiolle – uusiksi laeiksi, uusiksi eurooppalaisiksi päätöksiksi. Ja minun silmissäni tämä on nyt ihan ensimmäinen ylikansallinen väline kansalaisten osallistumiseen, joten se on hyvin tärkeä. Ja erityisen tärkeä se on Euroopalle, koska se pitää näyttää ihmisille, että heillä on sananvaltaa Brysselissä, että avaamme ovet Brysseliin kansalaisille. Tämä on se asenne, jolla meidän pitäisi tätä asiaa työstää. Sen vuoksi on Tää että kun yleensä meillä on yksi esittelijä ja joissakin tapauksissa kaksi, nyt on neljä, neljästä eri maasta, neljästä eri poliittisesta ryhmästä, jotka tekevät työtä asian kanssa, tekevät hyvin läheistä yhteistyötä myöskin komission kanssa ja neuvoston kanssa, jossa saadaan hyvä lainsäädäntö aikaan. Mutta sanoisin, että tähän asti ei ole ollut ollenkaan varmaa, että rohkaisee Euroopan kansalaisaloista todellakin osallistumaan Euroopan, Euroopan asioihin. Se voi johtaa myös turhautumiseen. Jos esimerkiksi ihmiset kerävät miljoona allekirjoitusta, mutta ainoa asia, jonka he saavat lopussa, on sitten kuuden kuukauden jälkeen, saavat kirjeen komissiolta kiitoksia allekirjoitusten esittämisestä, emme noudata ehdotusta. Tämä ei varmaankaan riitä, joten Täytyy lyödä vuoropuhelua ja keskustelua kansalaisten ja toimielinten välillä, ja se on se asenne, jonka perusteella teemme neljän esittelijän kesken työtä. Tehdä siitä käyttäjäystävällinen, käytännöllinen, ei liian byrokraattinen, ja että saadaan siitä vuoropuheluun perustuva sillä tehdään ehdotuksia ja ollaan avoimia ehdotuksille. Jos sopii, niin Otan esille joitakin ne kohtia. Kuten mainittiin, niin me ehdotamme, että poistetaan tämä lisäkynnys 13 000 allekirjoituksesta, kun komissio ehditti, että sen jälkeen päätetään siitä, voidaanko ehdottaa käsiteltäväksi. On mahdotonta antaa ihmisten alkaa kerätä ja kerätä 300 000 ja siellä otetaan paljon työtä, luodaan paljon toiveita ja sitten sanotaan, että nyt lopetetaan, katsotaan saatteko tehdä tämän, eli heidän täytyy tehdä uudestaan, jos he eivät tehneet oikein. Haluamme, että tämä tehdään alussa, mutta samaan aikaan olemme pelkäämme, että, että jos nyt tehdään niin kuin komission yrityksen aina, että kuka tahansa voi lähettää sähköpostin ja pyytää kansalaisaloitetta, että saadaan ehkä satoja aloitteita, jotka ovat vakavasti otettavia. Sen vuoksi ehdotamme, että Euroopan kansalaisaloite voidaan aloittaa vain seitsemän kansalaisen ryhmän puolesta seitsemästä Euroopan maasta, joten heti alusta alkaen se on hyvin ajateltu, se on vakavasti otettava, ihmiset ovat organisoitunut, organisoineet jotain. Sitten komission täytyy katsoa, että onko se unionin toimialassa. Komissiolla on se oikeus että onko komissiolla tästä asiasta oikeus laatia lainsäädäntöä, jos kyllä, niin sitä voidaan jatkaa, te, äh, kerätä allekirjoituksia. Se, mistä Jano jo puhui, haluan ottaa niiden lisäksi kaksi näkökohtaa nopeasti esille. Aikataulu. Emme parlamentissa näe syytä, että olisi hyvin lyhyt 12 kuukauden aikamäärä kansallisella tasolla riittäisi, mutta Euroopan tasolla, jos täytyy kerätä monissa jäsenvaltioissa allekirjoituksia, niin tämä todennäköisesti ei riitä. Emmekä halua kiirehtiä, me halua pakottaa ihmisiä kiirehtimään, emme halua kansalaisaloitetta vain harvoille suurille organisaatioille Euroopassa, jotka voivat tehdä tämän helposti. Haluamme, että se on uusille kansallisjärjestöille, jotka nousevat asioiden pohjalta ja haluavat kerätä allekirjoituksia. Sen vuoksi ehdotamme että olisi 18 kuukautta ja 12 kuukautta. Ja viimeinen kohta, kuten on mainittu, tämä suuri kysymys on, mikä on ero kansalaisaloitteen ja vetomuksen välillä. Tai muotoilen toisin, mitä ihmiset, mitä kansalaiset saavat miljoona allekirjoitusta vastaan. Siinä on paljon työtä. Ja jos tulee kirje se joo, jota me ehdotamme, komissio on sitten velvollinen järjestämään esimerkiksi kuulemistilaisuuden, julkisen se kuuntelee, kansalaisia kuuntelee heidän argumenttinsa jälleen. Ajatus siitä, että avataan ovet, luodaan keskustelua ja vuoropuhelua. Mikä olisi paras tulos Euroopan kansalaisaloitteesta? Paras tulos olisi, jos kansalaisilla olisi tunne, että kyseessä meidän Eurooppamme, me voimme tehdä sinne ehdotuksia, nämä ehdotukset ovat kuultu Euroopassa. Komissio olisi velvollinen, tai se ei ole velvollinen noudattamaan, mutta olisin velvollinen harkitsemaan ja kuuntelemaan ja ottamaan vakavasti. Kiitoksia. Mm, thank you, uh, Mr. Hefner. And, um, volledig in... Kiitoksia. Niin, te puhuitte esteistä ja pääkaupungeista, mutta nyt Rote. Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, ensinnäkin kiitos siitä, että saan tuoda täällä esiin Saksan liittopäivien, mutta myös ehkä muiden parlamenttien näkökannan. Tämä on minulle suuri kunnia ja toivottavasti voin kantaa oman pienen korteni tähän keskustelun kekoon. Ennen kaikkea tämän kansalaisaloitteen tulisi hyödyttää kansalaisia Euroopassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme käyttäjäystävällisen, mahdollisimman epäbyrokraattisen ja ajallisesti toimivan pikaisen aloitteen. Ja tässä tarvitaan kaikkien panosta, neuvoston, parlamentin ja varmasti myös kansallisten parlamenttien panosta niin, että kansalliset hallitukset saadaan mukaan vuoropuheluun ja vastuuseen. Täällä tänään paikalla olevat parlamentin jäsenet ovat pitäneet perinteisesti itseään kansalaisten kumppaneina, ja siksi meidän velvoitteemme onkin huolehtia siitä, että kansalaiset eivät jää tässä sivurooliin. Haluan kiittää lämpimästi Euroopan parlamentin kaikkia esittelijöitä, Hefnerin Wallisia, Lamasuria ja Gurmaita tässä todella on suuri konsensus, ainakin mitä tulee Saksan liittopäivien kollegoihin. Tähän asti olemme käyneet kaksi keskustelua kansalaisaloitteista ja opposition ryhmät ovat jättäneet joitakin tarkistuksia ja oma ryhmäni on käyttänyt hyödyksi myös komission kuulemis prosesseja siihen, että olemme voineet tuoda omia kantoja, kantojamme esiin. Tämä väline täydentää demokratiaa. Tämä täytyy muistaa. Ja me kaikki tunnemme, että Eurooppa tarvitsee entistä enemmän demokratiaa. Meidän täytyy ottaa kansalaiset tosissamme. Meidän täytyy tehdä keskusteluista entistä eurooppalaisempia. Meidän täytyy kuitenkin samalla saada mukaan myös eurooppalaiset puolueet, er, erilaiset järjestöt ja organisaatiot. Niiden täytyy muuttua entistä eurooppalaisemmiksi. En puhu tässä nyt mistään uudelleen kansallistamisesta. Tämä, tätä en tarkoita. Populistit haluavat tavallaan loitontua Euroopasta ja he ovat saavuttamassa lisää jalansia, mutta meidän täytyy murtaa muureja. Emme saa rakentaa uusia muureja, vaan meidän tulee rakentaa siltoja. Ja siksi tämä aloite ei saa johtaa siihen, että jokin kansallinen valtio tai puolue käyttää sitä omana lippunaan, vaan tarvitsemme sellaisen välinen, joka todella tulee ja syntyy Euroopan keskiöstä. Mutta tätä aloitetta ei todella saa aliarvioida. Ja siksi minua hieman ärsyttävät äh, epäilykset, että täällä nostetaan esiin, tai vastustukset, ja kuten Hefner sanoi ja muut kollegat, tämä ei ole mikään kansanäänestys, vaan tämä on kansalaisaloite. Ja siksi kaikkien toimielinten täytyy suhtautua tähän todella tosissaan. Haluaisin ehkä vielä tuoda esiin joitakin odotuksia, joita meillä on. Näyttää siis siltä, että tästä vallitsee laaja konsensus, tämähän on hyvä asia. Me kuitenkin odotamme, että jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, jota tähän tarvitaan, alennettaisiin. Alun perin puhuttiin siis yhdestä kolmasosasta jäsenvaltiosta, mutta mielestäni tämä on ongelmallista. Me ehdottaisimme yhtä neljäsosaa tämän tulisi riittää jäsenvaltioiden vähimmäismääränä. Samoin meidän täytyy katsoa, mitä on tehty tähän asti jäsenvaltioissa vetomusten suhteen, kuinka niitä on käsitelty. Ja sitten se, että otetaanko tietty aloite käsiteltäväksi. Se täytyy päättää jo hyvin alkuvaiheessa. Olisi absurdia, jos sadat tuhannet kansalaiset aktivoituvat jossakin kysymyksessä ja sitten heille sanotaan, että ei, tuskin tämä menee läpi tai ei tämä kuulu mitenkään komission toimivaltuuksiin. Tämä aiheuttaisi ainoastaan pettymyksiä ja lisäisi euroskeptisyyttä entisestään. Eli tämä tarkistaminen tulisi tehdä Äh, alkuvaiheessa. Sitten en usko, että tarvitaan välttämättä Euroopan parlamentin perustamia uusia tahoja, jotka äh, tarkistaisivat näitä aloitteita ja niiden hyväksyttävyyttä. On puhuttu tietynlaisista viisaiden ryhmistä ja työryhmistä ja niin edelleen. meillä voisi olla joku valiokunta, joka olisi tässä vastuussa. Parlamentilla olisi siis tietty roolinsa ja totta kai komissio Lisabonin nojalla on tässä äärimmäisen tärkeässä roolissa. Tämähän ei ole mitenkään kyseenalaista, mutta mielestäni emme tarvitse mitään uutta tahoa hoitavan asiaa, vaan täytyisi tyytyä niihin, joita meillä jo on käytössämme. Sitten tietty vetomus tai perutusoikeus joka tähän liittyy. Jos kansalaiset, jotka ovat e- esittäneet aloitteen, eivät ole tyytyväisiä komission päätökseen, niin silloin pitäisi olla mahdollisuus kääntyä tässä asiassa tuomioistuimen puoleen. keskustelun ja koko tämän menetelmän pitäisi olla käytännönläheistä. Meidän tulisi luoda suuntaviivoja ja näin ainakin minusta kuulostikin jo olevan esittelijöiden puheesta. Tämä on kansalaisystävällistä ja auttaa meitä löytämään käytännönläheisen ratkaisun. Ja nykypäivänä sitten on täysin mahdotonta ajatella, että sähköistä mediaa ei tässä käytettäisi hyödyksi. Eli pitäisi käynnistää sellainen internetmenetely, jota kansalaiset eivät pelkäisi. Jo vuosia on onnistunut tällainen internetin kautta tehtävä vetomusmenetelmä, menettely. Jos kansalainen antaa oman nimensä ja osoitetietonsa, tämän tulisi riittää. Ainakin Saksassa nämä tiedot riittävät vetomuksen jättämiseen. Eli miksi esteiden tulisi olla korkeampia tällaisessa eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa kuin mitä ne ovat kansallisissa toimissa? Mielestäni on äärimmäisen hienoa, että esittelijät ehdottavat vuoropuhelua ennen lopullista hyväksymistä yhdessä aloitteen tekijöiden kanssa. Eli on tärkeää tehdä tätä, koska jos ihmiset ovat kääntyneet julkisuuteen, he ovat tehneet työtä kadulla, keränneet allekirjoituksia, siksi heillä pitäisi olla mahdollisuus käydä myös vuoropuhelua toimielinten kanssa. Ja sitten mitä tulee aikatauluun, haluaisin olla tässä mahdollisimman käytännönläheinen. 12 kuukautta tuntuu minusta aivan liian lyhyeltä ajalta. Ehkä 18 kuukautta olisi riittävä. Ja jos allekirjoituksia on saatu koottua ennen tätä määräaikaa jo miljoona, niin silloin menettely voidaan saattaa päätöksen pikaisemmin. Eli 18 kuukautta, mutta mahdollisuus nopeampaankin käsittelyyn olisi. Haluaisin pyytää sekä neuvostoa että Euroopan parlamenttia tekemään päätöksen tästä menettelystä mahdollisimman nopeasti. EU tulisi osoittaa, että se todella suhtautuu kansalaisiin vakavasti. Meidän täytyy osoittaa, että emme pelkää tätä aloitetta, vaan odotamme sitä ilolla – ja siksi, hyvät kollegat, toivotan teille rohkeutta ja sitä, että tässä todella päästään pikaisesti päätökseen. Kiitoksia. Grazie. Grazie. Kiitoksia. Nyt voimme saattaa päätöksen tämän keskustelun ensivaiheen. Olemme kuulleet nyt kaikkia esittelijöitä ja Rytteniä, joka toi tietynlaisen synteesin kansallisten parlamenttien näkökulmista. Nyt seuraavaksi kuulemme Olivier Chastelia, joka edustaa puheenjohtajavaltio Belgiaa. Hyvät naiset ja herrat, hyvä puheenjohtaja, hy- hyvät parlamenttien edustajat. Minun täytyy ensin sanoa, aivan kuten muutkin puhujat täällä, että tämä on nyt selvästi e- askel eteenpäin Lissabonin sopimuksen myötä. Eli tämä vahvistaa demokratia Euroopan unionin demokratia hyvin monella tavalla. Se vahvistaa, sopimus vahvistaa parlamentin asemaa, ottaa mukaan kansalliset parlamentit eurooppalaiseen päätöksentekoon ja edustuksellinen demokratia myöskin unionissa vahvistuu. Muut sanovat tässä ennen minua, Belgian parlamentin puhemies tässä sanoi myös, että tässä on kysymyksessä su- suora osallistuminen edustukselliseen demokratiaan ja Euroopan eh, unionin toimintaan. Osallistuva eh, demokratia on se, mitä Lissabonin eh, sopimuksella on haettu, ja kansalaisaloite on yksi ilmentymä tässä Eli kun kansalaiset saavat näitä aloitteita komissiolle tehdä. Näkyvät ja konkreettiset asiat ovat tulleet Lissabonin myötä. Ja tässä keskustellaan yli rajojen ja täällä syntyy julkinen eurooppalainen tila. Ja siksi minä olen hyvin iloinen siitä, että saan olla täällä tänään kuuntelemassa teitä. Tässä on sellainen keskustelu, joka käydään parlamentin ja komission kanssa ja kaikki tuovat esille omaa kokemustaan eri suunnilta, mikä varmasti on aika samankaltaistakin. Kun tämä oikeus otetaan nyt käyttöön, niin täytyy ainakin löytää tasapaino. Joskus se on vaikea löytää näiden sääntöjen ja prosessien keskellä. Tämä ei saa olla pelottava väline. Sen täytyy olla hyvin lähellä kansalaista ja helppokäyttöinen. Pitää myöskin toimia siten, että tämä on uskottava ja tehokas väline. Me tiedämme, että neuvosto on noin kolme kuukautta sitten, heinäkuun 14. päivä, puhunut asetuksesta, jossa tämä kansalaisaloite oli, oli esillä. En nyt puhu teknisistä yksityiskohdista, mutta mm, tässä tämä suuntaantava asiakirja, joka silloin neuvostossa käsiteltiin, niin siellä otettiin kantaa minimimäärään valtioita, joiden kansalaisten pitäisi olla tässä mukana. Täällä puhuttiin kolmasosasta jäsenvaltioita. Neuvosto täydensi tätä vielä sillä, että tietyllä kaavalla, matemaattisella kaavalla laskettaisiin kustakin maasta tarvittavien kansalaisten määrä, minimimäärä. No pitkän pohdinnan jälkeen täällä puhuttiin sadasta tuhannesta allekirjoituksesta alkuperäisen 300 000 sijasta. Ja neuvosto on sitä mieltä myös, että, että tähän aloitteeseen eivät kuulu sellaiset hankkeet, jotka eivät ole sopivia kontekstiinsa, jotka ovat Euroopan hengen vastaisia tai vääränlaisia. Pitäisi jo olla myöskin sitten ohjelmisto, komission järjestämä ohjelmisto, jossa, jossa sitten voitaisiin verkossa näitä e, allekirjoituksia kerätä. Neuvoston mielestä tällainen allekirjoitusten kerääminen sähköisesti olisi hyvä keino ja se on itse asiassa oleellinen osa, oleellinen osa ehdotusta. Se täydentää sitä alkuperäistä ehdotusta, joka komissiolta on tullut. Kansalliset viranomaiset toimivat tukena ja pitää myöskin pystyä kansallisesti tarkastamaan se, että allekirjoitukset ovat oikeita. Kaiken pitää toimia nopeasti ja hyvin. No mikä tilanne nyt sitten on? Komissiossa ja neuvostossa me odotamme nyt parlamentin konsolidoitua näkemystä. Me sen jälkeen me voimme näitä trilogikeskusteluja jatkaa. Meillä on aikataulu jo suunniteltuna tämän vuoden loppuun mennessä voimme toden, todennäköisesti päättää näistä asetuksen reunaehdoista. Te tiedätte, että tämä on kiireinen asia. No miksi näin? Ensimmäinen eh, joulukuuta on kulunut vuosi siitä, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Ja kansalaisille on hyvin vaikea ymmärtää se, sitä, että miten näin kauan menee kolmessa toimielimessä sen asian kanssa, että nämä säännöt saadaan vahvistettua. Kansalaiset haluavat äänensä kuuluviin ja siksi on komissiolle tehty tiettyjä ehdotuksia. Tällainen henki on nyt siis neuvostossa. Me olemme parlamentin rinnalla, komission rinnalla tässä työssä. Rakentavasti toimimme ja meidän pitäisi nyt tähän todellakin paneutua, jotta saamme kaikki tarvittavat säännöt nyt jo virallistettua, jotta kansalaisaloite voidaan ottaa käyttöön. Tämä on yksi ilmentymä tärkeimmistä demokratian ilmentymistä Lissabonin sopimuksessa. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtajavaltion edustajalle. Haluan kiittää teitä siitä, että niin ystävällisesti ja aina täsmällisesti olette täällä läsnä, kun olemme teidät tänne kutsuneet. Ja samalla minun on sanottava, että komission varapuheenjohtaja Shevchkovic, joka on käynyt täällä myös usein ja hän on puhunut usein myös täysistunnossa, hän on todella ottanut erityisen hienosti huomioon parlamentin toiveet. Thank you very much, Mr. President, dear Minister. Kiitoksia ministeri, hyvät parlamentin jäsenet ja arvoisat kansallisten parlamenttien jäsenet. Olen erityisen iloinen, että meillä on tämä mahdollisuus keskustella yhdessä. Euroopan parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet, voimme keskustella tärkeistä asioista, kuten Euroopan kansalaisaloite. Koska on hyvin selvää, että ketkä ovat päävoittajat Lissabonin sopimuksesta, niin on aika selkeää, että ne ovat olleet Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit ja kansalaiset. Ja nyt, kun edetään Lissabonin sopimuksen toimeenpanossa, tämä kaikki laitetaan käytäntöön. Haluaisin kiittää kovasti erityisesti niitä kansallisia parlamentteja, jotka ovat antaneet panoksensa eh, Euroopan kansalaisaloitteen valmisteluun, koska teidän kommenttinne vihreään paperimme, joka tuli Tsekin tasavallasta, Portugalista ja Irlannista, oli hyvin tärkeä meille, kun valmistelimme tätä asetusluonnosta, miten Euroopan kansalaisuusaloitetta hoidetaan. Ja kommentit, jotka saatiin Italiasta, Tsekin tasavallasta, Portugalista ja Kyprokselta, olivat myös tärkeitä, kun ne ohjasivat meitä tulevaisessa keskustelussa neuvoston kanssa ja parlamentin kanssa. Minun täytyy sanoa, että Neuvoston kanssa oli erittäin hyvä yhteistyö ja Espanjan puheenjohtajakauden aikana hyvin rakentava yhteistyö oli myös Belgian puheenjohtajakauden aikana ja uskon, että tämän ansiosta pystyimme saamaan tämän sovun aika nopeasti jo muutama kuukausi sen jälkeen, kun komission ehdotus esitettiin asetukseksi kansalaisaloitteesta. Tietysti nyt odotamme kovasti konsolidoitua versiota ja Euroopan parlamentin mietintöä joka on tulossa kuten kuulin aika pian, koska silloin pystyisimme viemään ehdotuksen jälleen eteenpäin, niitä voidaan keskustella trilogin puitteissa. Minun täytyy sanoa, että useimmat yksityiskohdat ovat tulleet esitellyiksi hyvin, eh, sen teki herra Chastelia tietysti hyvin suurella huomiolla. Kuuntelin herra Bundes, liittopäiviltä ja tässä on paljon vastaavuutta näistä liittopäivien ja kollegoidemme näkemyksissä Euroopan parlamentista, joten jos sopii, selittäisin vähän sitä, miten olemme tulleet näihin tuloksiin, joita niin kaunopuheisesti edelliset puheet kuvasivat. Kolmasosa jäsenistä miten päätimme tämän yksi kolmessa, koska näemme vahvaa logiikkaa sitä, että on kolmasosa jäsenvaltioista tällaisena entiteettinä, josta oli äh, kriittisesti tulla. Miksi? Koska näemme, että kolmasosa jäsenvaltiosta näemme sen tällaisena avaimena, että voidaan alkaa esimerkiksi äh, vahvennet yhteistyö Lissabonin sopimuksen puitteissa näemme sen ratkaisemaan asiana sille, että voidaan al- alkaa subsidiariteettiperiaatteen tarkistusmekanismi, mikä on vieläkin tärkeämpää. Haluaisimme nähdä, että Euroopan kansalaisaloite on todellakin eurooppalainen, että tässä tarkoittaa, että sillä on eurooppalainen luonne ja että ei tule sellaisia laitteita, jotka ovat alueellisia tai jopa paikallisia. Sen vuoksi halusimme yksi kolmasosa jäsenvaltiosta. Täytyy muistaa, että aloitteet, jotka tulevat kolmasosasta jäsenvaltioita, siinä pyydetään komissiota esittelemään lainsäädäntöaloitteita, jotka ovat valideja 27 jäsenvaltiossa. Sen vuoksi haluaisimme nähdä, että tämä aloitteessa olisi eurooppalainen unehti alusta alkaen. Olen kovin iloinen, että herra Roda piti hyvänä sitä tapaa, jolla muutimme tätä laskemistapaa, kaavaa, millä las, jolla laskemme eh, tämän tarvittavien allekirjoitusten määrän, koska todellakin Saksan huolenaiheita kuulimme, että jos se menisi alkuperäisen ehdotuksen mukaan 0,2 prosenttia väestöstä, se olisi liian korkea Saksalle, koska siinä tapauksessa pitäisi tulla 160 000 allekirjoitusta Saksasta, että, se voisi, että Saksa voitaisiin laskea jäsenvaltioiden lukuun mukaan. Ja vain tuhat Luxemburgille. Sen vuoksi menimme tähän uuden järjestelmään, jos otimme huomioon Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärä, niin nyt ollaan tultu paljon paremmin järjestelmään, mikä, joka ei sulje ulkopuolelle suuria jäsenvaltioita, mutta jonka kautta jäsenvaltiot pystyvät paljon helpommin osallistumaan tähän hyvin tärkeään demokraattiseen välineeseen. Toinen asia, jota ei painotettu niin paljon, mutta eikä mielestäni on hyvin tärkeä, ja nuorten ihmisten kannalta, koska päätimme sallia, ja tämä olisi tällainen ensimmäinen demokraattinen väline Euroopassa varmaankin poikkeuksena Viro, jossa sallitaan tällainen online kerääminen allekirjoituksille Tämä heijastaa selkeästi aikaamme ja samaan aikaan täytyy sanoa, että kyseessä on hyvin moderni ja uusi lähestymistapa, koska sen myötä tulee monia etuja. Voidaan helpommin ja nopeammin kerätä ja saada mobilisoitua kansalaiset, mutta samaan aikaan siihen kuuluu riskejä. Jos puhutaan myöskin tietosuojasta ja verifiointiprosessista, mutta päätin mennä tämän, tällä tiellä, koska haluamme käyttää moderneja eh, kommunikaatiovälineitä ja saada paremmin mobilisoitua kansalaiset ja niin, että tämä väline olisi niin käyttäjäystävällinen kuin mahdollista. Neuvostosta parlamentista tulee suosituksia tähän ohjelmistoon. Se oli hyvä ehdotus, että pitäisi katsoa siitä, että miten voimme open source, avoimen lähteeseen, avoimeen open source-periaatteelle perustuvaa ohjelmistoa, niin että ei voi, tarvitse mennä niin monimutkaisiin sertifiointiproseduureihin, joita täytyisi käyttää, tai, ja näitä pitäisi kehittää järjestäjän puolella itsessään, ja tietysti tämä open source-ohjelmisto olisi käytössä. Sitten sitten, miksi otettiin tämä, että tutkitaan se, että voidaan ottaa käsiteltäväksi. Halutaan rohkaista kansalaisia osallistumaan toisaalta Euroopan unionin demokraattiseen elämään, mutta toisaalta meillä on paljon kokemusta väärinkäytöstä tällaisissa järjestelmissä, niin että on negatiivista propagandaa, aloitteita, jotka eivät ole Euroopan unionin arvojen mukaisia, jotka ovat ihmisoikeuksien vastaisia, jotka ovat ehkä, niistä puuttuu vakavuutta, ja saattavat, tai kun tällainen mahdollisuus luodaan, niin tässä on se vaara, että voidaan löydä sellaisia alustoja, joilta voidaan aloittaa vaikeita poliittisia keskusteluja ilman, että on mitään poliittista tukea heidän aloitteelleen. Mutta oli sitten epävirallinen trilogia Euroopan parlamentin jäsenten ja ministeri Chastelin kanssa. Ja nyt varmaankin mennään sellaisen suuntaan, jossa tulisi asianmukaisempi lähes ratkaisuja. voi varmistaa, että omalta puolelta me olemme hyvinkin katsomassa tällaisia ratkaisuja. Emme haluaisi, että olisi järjestelmä, joka heti laukaisisi koko koneiston komission sisällä joka päättyy komissio, komission jäsenkollegion ratkaisuun. Siinä tulisi ylikuormitusta sen olisi hyvin vaikea toimia. Sen vuoksi ajattelemme niin, että muuttaisimme rekisteröintiprosessia aloitteille sillä tavalla, että se, siitä tehtäisiin hallinnollinen päätös, joka perustuisi tällaiseen negatiiviseen determinaatioon, eli aloitteet, jotka ovat ihmisoikeuksia vastaan, arvoja vastaan, ja jotka selkeästi ovat komission toimialan ulkopuolella ja toimivaltuuksien ulkopuolella. Niitä ei rekisteröidä tietysti. Vetomusvaliokunnassa puhuttiin siitä, että taataan se, että prosessi on reilu. Kaikki komission päätökset voidaan, niistä voidaan vedota tuomioistuimeen, jos on epäilyksiä, että äh, valtuuksia käytetty väärin, niin on aina mahdollisuus äh, korjata päätös, mutta voi varmistaa se, että mitä komission me tehdään on äh, tarjota teille tämä helpdesk-palvelu niin järjestää, että kun ne tulevat komissioon aika, aikomuksena tällainen aloite järjestää, he saavat kaiken mahdollisen neuvon ja tuen komissiolta, että miten aloittaa, miten saada aloite alkuun, ja jos se on komission toimivallan sisällä, niin niistä voidaan tehdä näin. Jos sopii, herra puheenjohtaja, sitten viimeinen huomio, no, mitä tapahtuu sitten, kun miljoona allekirjoitusta on kerätty ja verifioitu jäsenvaltioissa. Tässäkin on hyvin selvää se, että komissio neljän kuukauden aikana esittää virallisen tiedonannon jokaisesta Euroopan kansalaisaloitteesta, jossa täytyy hyvin selkeästi todeta, mitkä aikomuksemme ovat, mikä, mitkä ovat perustelut päätöksellemme ja miten haluamme edetä. Meidän täytyy tiedottaa järjestöille, Euroopan parlamentille ja neuvostolle tästä. Ja tietysti ymmärrän oikein hyvin tarpeen parantaa yhteyttä kansalaisiin ja parantaa poliittisen keskustelun laatu Euroopan unionissa, joten ajatus julkisesta kuulemistilaisuudesta järjestäjille on erittäin hyvä. Se, että päätetään, pitääkö se järjestää Euroopan parlamentti vai komissio, se on eri asia. Mutta tärkeintä on, että keskustelua on järjestäjien kanssa, jotka voivat esitellä tuloksensa, perustelunsa, tuntemuksensa siitä, miten allekirjoitusten, allekirjoitusten kerääminen sujuu ja miten tällaisen poliittisen keskustelun olosta ne sujuu ja sitten komissio voi tehdä arvionsa lopussa. Ihan sitten viimeinen huomio. Toivon, että tämä väline ja pidän oikein hyvänä kansallisten parlamenttien osallistumista täällä, niin että sen myötä pystyisimme laajentamaan eurooppalaista keskustelua ja tuoda sen lähemmäksi eurooppalaisia pääkaupunkeja. Että keskustelisimme kansallisissa pääkaupungeissa ja vähän enemmän Euroopasta, vähän enemmän eurooppalaisesta aiheesta. Ja toivon, että seuraavan kerran kun vaalit tulevat Euroopan parlamenttiin, niin niitä ei käytäisi pelkästään kansallisen esillistä mukaan, vaan enemmän eurooppalaisia osatekijöitä tuolta saataisiin mukaan. Keskustelu ennen Euroopan parlamentin vaaleja, mikä on erityisen tärkeää kokonaan, äh, kokonaisuudessaan EUn ja sen kansalaisten välillä ja sen toimintojen välillä. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie, Kiitoksia, hyvä neuvost- komission varapuheenjohtaja. Nyt voimme siirtyä sitten toiseen vaiheeseen, ja Rytten on tässä nyt johtajan palilla. All, like... Niin, meillä on täällä puhujalista. Ensin Rova Krunova Bulgarian parlamentista. Da, Добър ден на всички колеги. Радвам се, че имам възможността да открием тази дискусия. Комисия... Kiitoksia. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että saan puhua täällä ensimmäisenä kansallisista parlamenteista. Meidän valiokuntamme Bulgarian parlamentissa pitää tätä kansalaisaloitetta äärimmäisen merkittävänä välineenä. Sillä voidaan lisätä demokratiaa, vähentää demokratiaa vajetta. Ja me todella uskomme, että tällä tavoin Euroopan kansalaiset voivat samastua entistä paremmin Euroopan unioniin. Kustannukset, joita tästä koituu, tulisi pitää mahdollisimman pieninä jäsenvaltioiden suhteen kuitenkin niin, että kaikki kansalaiset otetaan huomioon. Kansalaiset varmasti osallistuvat tähän mahdollisuuteen kernasti, jos tässä on kyseessä jokin konkreettinen heidän elämänsä koskeva asia. Yksi kolmasosa jäsenvaltioiden edustavuudesta on mielestämme oikea luku ja se on hyvä lähtökohta ja lähestymistapa. Lausunnossamme tuomme esiin myönteisen suhtautumisemme sähköiseen rekisteröintiin, siis internetissä tapahtuvaan rekisteröintiin. Tällaisen mahdollisuuden tulisi sisältyä kaikkiin näihin kansalaisaloitteisiin ja kaikilla EU-virallisilla kielillä. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että että tämä parlamenttien välinen kokous voi toivottavasti edesauttaa asian eteenpäin viemisessä siinä, että tämä asia saadaan käsiteltyä loppuun mahdollisimman nopeasti niin, että asetus astuu sitten voimaan pikaisesti. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Bulgarista UK on ylähuone Lord Baunis, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Pahoitteluni teille ja kollegoille, että täytyy lähteä ennen puoli kuutta. Haluaisin sanoa, että sitten alivaliokunta käsitteli alkuperäistä vihreää paperia ja teki sen johtopäätöksen, joka on ilmaistu oikeastaan monien puheen, puheen puhujen puheenvuorossa, että prosessi pitää olla niin käyttäjäystävällinen aivan kuin mahdollista ja se täysin käyttää hyväksi internettiä, että pitäisi olla reiluutta jäsenvaltioiden kesken. Byrokratia pitäisi pitää mahdollisimman vähäisenä, erityisesti äh, tässä nimikirjoitusten tarkistamisprosessissa. Joku toimi pitäisi olla joka estää sen, että intressiryhmät ottavat tämän prosessin omakseen. Olen iloissani siitä, että näytetään olevan menossa siihen suuntaan, että tämä että nämä tavoitteet saadaan saavutettua ja pidän hyvänä sitä, että aikamäärä on lyhyt ja minun valiokuntani varmaankin vahvistaiti melkein täysin herra Rootin sanat Saksan liittopäiviltä. Ei ole mitään järkeä siinä, että on tällainen aloite, jos siitä tulee niin monimutkainen, että se hautautuu byrokratian rattaisiin. Jos järjestäjät perustavat web-sivut ja monimutkaiset sertifikaatiojärjestelmät, jos siitä tulee sitten kuluja järjesteli jäsenvaltioille ei järjestelmää, joka aiheuttaa lisäongelmia. Tietosuojassa meillä pitää olla järjestelmä, jossa komissio tekee varhaisen päätöksen rekisteröinnistä ja sitä otetaan asia käsiteltäväksi. Yksi asia, jonka taisin esille tässä työasiakirjassa, joka tältä valikunnalta on tullut, on viittaus kohdassa 25.4 sivulla viisi englanninkielistä versiota. Siinä on ehdotus, siinä on otsake, jos komissio päättää, että ehdotusta ei viedä eteenpäin. Tai jos komissio päättää siitä ehdotusta. Komission päätös pitäisi olla sellainen, josta voi vedota tuomioistuimeen. Ymmärrän, miksi tuomioistuimen pitäisi olla mukana, jos ajatellaan, että menettelytavat ovat sellaiset, joita olisi noudatettu asianmukaisella tavalla, jos olisi tehty väärä päätös siitä, kun päätetään, että otetaanko jotain käsiteltäväksi vai ei, pitäisi aloittaa rekisteröidä. Kuitenkin komissiolla on aloiteoikeus. Mielestäni komission päätös ei pitäisi olla sellainen, joka vedota äh, tuomioistuimeen se, tekisi sen, että kun pitäisi olla yksinkertainen menetelmä, johon, joka ottaa mukaan kansalaiset, niin sitä, se alkaisi tehdä siitä hyvin monimutkaisia ja vaikean. Joten toistan, mielestäni olisi hyvin tärkeää, että, että kun tuomioistuin voi olla mukana prosessista päättämässä ja siitä, että onko jotakin laissa ollut vikaa, mutta sen ei pitäisi olla, eikä heidän paikkansa ole se, että että selvitetään komission päätöstä todellisesta päätöksestä. Jos on poliittista aloite jossakin takana, missä komissio kieltäytyy toimimasta, niin kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentit ottavat sen varmasti asiakseen. Jäsenvaltiot vievät sitä eteenpäin neuvostossa. Kiitoksia. Grazie, mi pare Kiitoksia. Tämä viimeinen huomio oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja uskon, että komissio, kun sillä on aloiteoikeus, niin se säilyttää kuitenkin selvästi tämän oikeutensa, vaikka meillä olisikin kansalaisaloite käytössä. Eli siinä tapauksessa, kun kyseessä on ainoastaan poliittinen päätös, niin ehkä tulisi pohtia myös sitä, että Euroopan parlamentti voisi ottaa kantaa asiaan. Seuraavaksi Gryni vetomusvaliokunnasta. <laughs> Niin, olen rouva. Haluaisin, että kiinnittäisitte huomiota tähän erinomaiseen välineeseen, joka kansalaisaloite on. Tämä on kansalaisille hyvä asia, koska tällä tavalla kansalainen voi vaikuttaa eräisiin Euroopan päätöksiin. Mutta lisäksi tämä saattaa olla myös pettymyksen paikka, jos aloite ei ole hyväksyttävä. Vetomusvaliokunnan kokemuksesta voin sanoa, että pitää olla hyvin Pitää olla hyvä prosessi siihen, miten hyväksyttävyyttä tarkastellaan, ja erityisesti täytyy ajatella sitä aikaa, joka kuluu siitä hetkestä, kun aloite saapuu komissioon e, siihen aikaan asti, kunnes se hyväksytään, hyväksytään tai jätetään hyväksymättä. Siksi tämä hyväksyttävyyden tarkastaminen 5000 allekirjoituksen jälkeen olisi paikallaan, jottei sitten lähdetä keräämään miljoonaa allekirjoitusta. Ei pidä antaa mitään turhaa toivoa Euroopan kansalaisille tällaisten asioiden suhteen vetomusvaliokunnassa. Meillä on hyvin paljon vetoajia, jotka joutuvat odottamaan ja päätös onkin negatiivinen mitä, mitä pidemmälle aika kuluu, sitä pettyneempiä he ovat. Ja jos me yritämme nyt kansalaisia lähentää Eurooppaan, niin on hyvin tärkeää, ettei turhaa toivoa anneta. Toinen seikka on sitten se, että kun aloitetta ei hyväksytä, niin se voitaisiin ehkä toimittaa sitten vetomusvaliokuntaan. Se voisi olla joku ratkaisumalli. Eli me voisimme niitä käsitellä valiokunnassamme. Thank you, um, Madam Gruny. Um, dan... Kiitos, Jorva Gruny. Kowski van het Poolse uh, parlement. U hebt het woord. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Klokowski Puolen parlamentista. E, duże zadowolenie z prowadzenia. Ilmaisen tyytyväisyyteni Euroopan kansalaisaloitteeseen, että komissio on tehnyt tällaisen aloitteen. Lissabonin sopimuksesta käydyn keskustelun yhteydessä Puolassa otettiin esille usein se, että se on yksi uusista hyvistä asioista tässä sopimuksessa. Ja se tuo kansalaisia lähemmäksi Euroopan unionin toimielimiä. Puolan hallituksen vastauksessa, joka oli vastaus komission konsultaatiossa yleisellä tasolla tuettiin suurin osa näistä ehdosta, joilla aloite voidaan tehdä, yksi kolmasosa jäsenvaltioista ja, ja 12 kuukauden määräaikaa, jossa allekirjoitus pitää kerätä. Kuitenkin tässä sanottiin, että tässä kannassa voi tulla muutoksia konsultoinnin aikana, ja nämä argumentit voidaan myös esittää täällä. Tästä voidaan luoda sellainen eh, de- demokraattinen väline, jossa nuoretkin voisivat tulla mukaan. Haluaisin kertoa, että Puolan oikeusjärjestyksessä on jotain sellaista kuin kansalaisaloite. Sata tällainen lainsäädäntöaloite. 100 000 kansalaista parlamentin jäsenten kanssa voivat eh, ehdottaa lakialoitetta ja välittää sen Seimin puhemiehelle. Se on aika uusi väline. Eli siitä ei ole vielä kovin paljon kokemusta sen käytöstä. reilu tusina tällaisia aloitteita on tullut, mutta ei ole kovin suurta menestystä siinä, miten tällaisia lainsäädäntöaloitteita on saatu viety loppuun asti laeksi, mutta tällä hetkellä yhdestä aloitteesta on käynnissä lainsäädäntötyö, jonka, joka on lähtöisin kansalaisista. Toivon, että sekä Euroopan parlamentista että Puolan parlamentista yhä enemmän tulisi tällaisia aloitteita käsittelyyn. Kiitoksia. Okei, dank u wel. Um, ik heb um, ehm, gehoord dat u in... Kiitoksia. Niin, teillä taitaa puolessa olla samankaltainen aloite. Teillä puhutaan sadasta tuhannesta että tässä kolmessa, kolmesta sadasta tuhannesta. De Bianchi Portugalista seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Tämä kansalaisaloitekysymys on herättänyt suurta mielenkiintoa ja siitä on käynty yksityiskohtaista keskustelua. On hienoa, että olemme päässeet keskustelemaan komission varapuheenjohtajan Shevchkovicin kanssa. Hän osallistui myös erääseen seminaarin Tsekissä ja asia on tutkittu tämän jälkeen maani kahde, parlamentin kahdessa eri valiokunnassa, Euroopan asioita käsittelevässä ja perustuslakivaliokunnassa. Ja voisi sanoa, että on ollut varsin yllättävää nähdä, että kuinka laaja konsensus näistä tehdyistä ehdotuksista on vallinnut. Ja näissä äsken niin kahdessa valiokunnassa puolettiin ilman minkälaisia varauksia näitä ehdotuksia, joita parlamenttien ja neuvosto ovat tehneet. Minusta kuitenkin on tärkeää korostaa, että keskusteluissa tuli tietysti esiin hyvin erilaisiakin näkemyksiä. Ja erityisesti tietty epäilys tuli esiin. Tähän viittasi myös edustaja Lamassur. Eli tämä hyväksyttävyys kysymys. Tässä tarvittava allekirjoitusmäärä, jota jokin aloite voidaan hyväksyä, on liian korkea. Puhutaan sadasta tuhannesta tai kolmesta sadasta tuhannesta allekirjoituksesta. Tämä on valtaisa määrä allekirjoituksia, joita tarvitaan nyt tässä vaiheessa. Ja itse henkilökohtaisesti vaikka ymmärränkin, mitä mahdollisia hyötyjä operatiivisesti tähän liittyen on. Ja Shevchkovic muistutti, että tässä voi olla myös vetomusmahdollisuus sitten jälkikäteen, niin itse olen kuitenkin sitä mieltä, että nämä huolenaiheet, jotka täällä ovat tulleet esiin, pitäisi ottaa huomioon. liittyen riskeihin, joita liittyy siis tähän hyväksyttävyyskysymykseen. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että tämä kansalaisaloite, johon tarvitaan siis tiettyä edustavuutta, niin tämä on äärimmäisen tärkeä rakennuspalikka, kun muotoillaan eurooppalaista identiteettiä. Ja kuten sanoin, Tätä aloitetta eivät saa vaarantaa liiallinen byrokratia. Tässä menettelyvaiheessa eikä myöskään liiallinen kritiikki tai tämä kysymys, joka on äärimmäisen arkaluontoinen, eli tämä hyväksyttävyyskysymys. Kiitoksia. Seuraavaksi otamme Euroopan parlamentin kollegan Bronsin. Hän pyysi puheenvuoroa. Uh, thank you, Mr. President. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kansalaisaloite, sitä pitäisi komission valvoa alusta loppuun. Ne pitäisi olla tällainen rekisteröintimenettely. Voidaan sanoa, mitä, mitä tehdään, mutta sen täytyy olla Euroopan arvojen mukainen. Ja 300 000 nimeä täällä on vaadittu, ja se täytyy olla komission, komission tai täällä pitää olla siis miljoona allekirjoitusta. Minkäänlaista kansanäänestystä tässä ei tarvita. Ja nyt me voimmekin kysyä, että, että onko tämä hyväksyttävä E, minun mielestäni se, että jos ei tavallisen kansalaisen takana ole muita voimia, e, niin on e, yhdeksästä maasta on aivan mahdotonta hankkia miljoonaa tai edes 300 000 allekirjoitusta ilman suuria taustavoimia. Tällaisia aloitteita sitten tarkastelevat, tai siis tässä pitää olla takana liike-elämä ja poliittinen elämä. Ja tietenkin halutaan kuulla sellaisia ohjeita, joita halutaan kuunnella. Ja sitten, jos täällä nyt tosissaan puhutaan, niin miljoona, miljoona allekirjoitusta tarvitaan kansalais, kansanäänestykseen. Aivan kuten Sefkovits sanoi, meillä täytyy olla sellaisia arvoja, ja tässä on tällaista demokraattista sentralismia. Ja, dank u wel. Dan uh, geef ik het uh, woord aan. Uh... Kiitoksia. Seuraavaksi Unkarin edustaja. Érdeklődéssel hallgatom a vitát, és elgondolkozom azon a... jött el. Olen kuunnellut keskustelua ja komission jäsen puhui siitä, että meidän täytyy purkaa demokratia vajetta. Itse olen perustuslakijuristi ja on tärkeää nähdä, että Euroopan unioni lähtee tällaisiin toimiin, mutta nämä ovat kuitenkin tavallaan korvaavia toimia. Miksi Euroopan parlamentin jäsenet eivät voisi tehdä aloitteita? He tulevat valituiksi kansalaisten toimista, toimesta niin, että he edustavat moninaisia Euroopan jäsenvaltioiden ja kansalaisten etuja. Ja näitä etuja tulisi vahvistaa lainsäädännön avulla. Mielestäni keskustelu menee tässä nyt hieman väärän suuntaan. On tärkeää, että ihmisillä on mahdollisuus saada osallistua politiikan tekoon tai päätöksentekoon suoralla demokratialla, mutta mielestäni tässä ei kuitenkaan mennä oikeaan suuntaan. Tässä on tiettyjä turvalausekkeita, koska komissio ei halua, että kansalaisaloite hankaloittaisi liikaa komission elämää. Eli Varmasti on helppo tavallaan torjua aloitteita, aloitteita silloin, kun ne eivät niin sanotusti vastaa eurooppalaisia arvoja. Mutta kuka tekee päätöksen siitä, mitkä ovat nämä eurooppalaiset arvot? Nämä ovat mielivaltaisia päätöksiä. Mielestäni demokratia voi olla uskottavaa silloin, kun Euroopan parlamentin jäsenetkin voivat tehdä ehdotuksiaan, että aloiteoikeus ei olisi ainoastaan komission monopoli. Eli tämän, tässä on taustalla hyvin vanha keskustelu. Olemme puhuneet tästä todella paljon. Tässä ei puututa syihin, vaan jollakin tavalla pyritään puuttumaan seurauksiin. Mielestäni tämä menetelmä, josta tässä ehdotuksessa puhutaan, tulee aiheuttamaan suuria byrokratisia esteitä ja demokratia toteutuisi ainoastaan silloin, kun myös kriittiset äänet aloitteen osalta kuuluisivat komission pakeilla. Eli tässähän on kyse ainoastaan siitä, että tietynlaiset mielipiteet voidaan tukahduttaa. Itse tulen maasta, jossa vallitsi 40 vuotta diktatuuri. Siellä yksi puolue määräsi 40 vuoden ajan, mitkä arvot olivat oikeita, mitkä taas eivät. Ja siksi minusta tällainen lähestymistapa on varsin epäilyttävä. On tärkeää vahvistaa demokratian arvoja ja on hyvä, että meillä on periaatteessa tällainen väline. Näinhän Lissabonin sopimuksessakin, sopimuksessakin sanotaan, mutta silti uskon, että olisi tärkeää, että myös Euroopan parlamentin jäsenellä olisi aloiteoikeus. Tänä aamuna puhuimme siitä, että ihmisiä eivät Euroopan asiat kiinnosta, ja tässähän tämä piilee koska vaikka Lissabonin, Lissabonin sopimus on nyt astunut voimaan, niin Euroopan parlamentti ei kykene edelleenkään edustamaan täysimääräisesti eri kulttuureita ja ihmisten etuja. Tässä rakennetaan ainoastaan supervaltiota. Meneer Alivras? Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Kreikan parlamentista Euroopan asioiden valiokunnasta edustaja. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο για Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Kreikan parlamentilla on valiokunta, joka käsittelee Eurooppa-asioita. Tässä valiokunnassa olemme käsitelleet tätä ehdotusta hyvin yksityiskohtaisesti ja tulimme siihen lopputulokseen, että se on hyvin tasapuolinen ehdotus olennaisilta osiltaan. Ja sen lisäksi se on tasapuolinen myös, mitä tulee näihin edellytyksiin, jotka täytyy täyttää kansalaisaloitteeseen ryhtymiseksi. On kuitenkin seuraavat huomiot meiltä esitettävänä. Komission teksti ainakin juristin silmissä, joka nyt toimii myös politiikassa, tämä juristi. Niin siellä on yksi erityispiirre. Tässä yritetään edetä objektiivisesti ja se on sellainen objektiiviteetti, jota ei yhteiskunnassa ihan usein tule vastaan. Mitä tällä yritän sanoa? Komission ehdotus viittaa aloitteeseen, joka lähtee kansalaisten taholta – jossa sitten jossa vaaditaan komissiota esittämään lainsäädäntöehdotus konkreettisesta asiasta. Käytännössä todennäköisesti tulee seuraavia tapauksia, että tulee kansalaisten puolelta aloitteita, jotka eivät jätä kovin paljon pelivaraa komissiolle tehdä lakialoite, vaan tulee kansalaisaloite, joka esittää ihan konkreettisia vaatimuksia ja konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia. Ja jos meillä on tämä malli kansalaisaloitteelle, niin sitten komissiolle tulee esiin seuraavia kysymyksiä. Komissio siis toteaa, että kansalaisaloite on hyväksyttävä, menettely voidaan aloittaa, Mutta komissio ehdottaa ehkä sitten eh, ihan jotain muuta kuin mitä kansalaisaloitteessa vaadittiin. Ja sitten se on se ongelma. Eli komissio hyväksyy, toteaa, että se on hyväksyttävissä, mutta tekee ehkä lakialoitteen, joka menee ihan toiseen suuntaan. Se saattaa olla ongelma. Ja sitten toinen ongelma on seuraava. Meidän järjestelmässämme on usein niin, että viranomaiset tekevät, tai se mahdollistaa viranomaisille sellaisen tulkinnon, jossa väärinkäytetään tällaista aloitetta. Eli komissio hylkää yksinkertaisesti kansalaisaloitteen. Sitten tulee esille se kysymys, että voidaanko tällaisessa valtaoikeuksien tasapainojärjestelmässä olla niin, että että voidaan sanoa, että tällainen on sitä ole asianmukaisesti käsitelty. Ja sitten viimeinen huomio. Kun sähköinen kommunikaatio koko ajan lisääntyy, niin haluaisin tietää, että miksi komissio, kun puhutaan tästä komission nettisivustosta, miksi se voi asettaa sitä omaa nettisivustoon tähän käyttöön, jotta siellä tehty, perustettaisiin sivu, joka mahdollistaisi sitten kansalaisten tiedottamisen tämän nettisivuston, nettisivun perusteella. Ja sitten tämä allekirjoitusten kerääminen voisi tapahtua tässä, tällä sivustolla Euroopan unionin komission ohjelmiston ja teknisen tuen turvin. Kiitos. Seuraavaksi Euroopan parlamentista Klaes. Ja, dank u voorzitter. De, de commissaris Sefcovic dat de burgers ook als, als winnaars gekomen zijn. Niin. Minä haluaisin sanoa, että kansalaisilla on kaikki saavutettavinaan tässä nyt Lissabonin sopimuksen myötä. Ja jos tämä kansalaisaloite eh, on sellainen hyödyllinen asia, niin en tiedä, minä vähän epäilen ehdotuksessa on sellainen henki, että tämä palvelee kansalaisjärjestöjä, työmarkkinajärjestöjä, ammattiliittoja, mutta itse kansalaisille, jotka tähän aloitteeseen ryhtyisivät, niin se on hyvin vaikeaa. Käytännössä on erittäin vaikea saada tätä asiaa läpi kansalaisena. Ajattelen tässä sellaisia mm, asioita, kuten että pitää olla monia maita mukana. Ja tässähän on ehdotettu monta kertaa jäsenvaltioiden määrän supistamista yhteen viiteen, viidennesosaan jäsenmaiden määrästä. Ainakin neljäsosa olisi, olisi riittävä, nimittäin kynnystä on mielestäni alennettava. Muuten tähän tulee hyvin paljon liikabyrokratiaa, kun tarkastetaan näitä allekirjoitustuksia ja, ja mitä tulee henkilötietojen suojaukseen, niin sielläkin on monenlaisia vaaroja. Hyväksyttävyys sitten. Tiettyjä huolia on olemassa Täällä on haluttu, että aloite vastaa eurooppalaisia arvoja. No sehän tarkoittaa sitä, että on tietynlaisia tabuja olemassa, sellaisia asioita, joista komissio ei todellakaan toivo aloitteita tehtäviksi. On artikloita, jossa sanotaan, jos esimerkiksi puhutaan maahanmuuton rajoittamisesta, se ei onnistuisi tai Turkin liittyminen, niin nehän ovat tyypillisesti asioita, joissa kansalaismielipide poikkeaa hyvin paljon Euroopan virallisesta mielipiteestä. Tämän tyyppiset asiat ovat tabuja. Ne eivät ole Euroopan arvojen mukaisia. Sitten puhutaan populismista, jossa populismin merkeissä näitä voitaisiin tehdä. No mitä sitten hyväksyttävyyteen tulee, niin kun minä katson parlamentin ehdotusta, huomaan, että ideologia täällä takana ja juuri se, että sen pitäisi vastata eurooppalaisia arvoja jo rekisteröintivaiheessa. Me emme huomaa komission tekstissä yhtään mitään sellaista mainintaa. Täällä nyt on 300 000 allekirjoitusta, ehkä puhutaan sadasta tuhannesta. Mutta missä vaiheessa tarkastus tehtäisiin? Rekisteröintivaiheessako tarkastettaisiin se, että arvot täyttyvät? Euroopan komissio tarvitsee tiettyjä ehtoja ehtoja ja tässähän olisi sitten jo kaksi tarkastelun tasoa hyväksyttävyyden suhteen. Tekstin mukaan komissiolla on kaksi kuukautta aikaa tämän, tähän hyväksyttävyyteen vastata. Voisin kuvitella, että siinä kohdassa e, allekirjoitusten kerääminen keskeytyisi, koska jäädään odottamaan sitä, että onko aloite hyväksyttävä vai ei nämä kaksi kuukautta, jotka komissiolla on käytössään, niin ovatko ne 12 kuukauden lisäksi annettava aika, joka alun perin on annettu keräämiseen? Kiitoksia. Nyt minun täytyy pyytää anteeksi sitä, että joudun poistumaan paikalta. Minulla on muita velvoitteita, joista en voinut irroittautua. Ja nyt pyydä, pyytäisin, että varapuheenjohtaja Gurmai tulisi tähän paikalleni. Kiitän erittäin lämpimästi komission jäsentä, joka on paikalla, ja samoin Belgian parlamentin edustajaa ja samoin Madsonia, joka oli tässä myös varapuheenjohtajana. Pyytäisin häntä sitten pitämään loppupuheenvuoron nyt kiitän teitä kaikkia. Näkemiin. Kiitoksia. Kiitos myös minun puolestani. Todella lämmin kiitos. Seuraava puhuja. Kiitos. Olen vakuuttunut siitä, että tämä suuri uudistus, joka ollaan ottamassa käyttöön Lissabonin sopimuksen myötä, usein tavallaan muotoutuu nuorella tanssimiseksi. Toisaalta tässä luodaan edellytykset sille, että voidaan vähentää demokratiavajetta ja pyritään siihen, että kansalaisella on tunne sitä, että, se todella, että hän todella voi käyttää tai tuoda äänensä kuuluviin. Mutta toisaalta tässä on myös vaara siitä, että jos emme ole todella valppaina, niin teemme tästä aloitteesta naurettavan. Ja se tulee luomaan toimielimellisesti katsottuna lukuisan määrän ongelmia. Täällä on jo sanottu paljon. Tässä on tullut esiin hieman ristiriitaisuuksiakin. Ja tämä osoittaa, että tämä saattaa aiheuttaa todellisen pettymyksen kansalaisille ennen kuin koko menettely edes otetaan käyttöön. Kyproksella olemme keskustelleet tästä hyvin laajasti. Olemme lähettäneet omat kantamme myös kirjallisessa muodossa ja suhtaudumme per, periaatteessa myönteisesti tähän aloitteeseen, mutta haluaisin korostaa erityisesti yhtä asiaa. Jos tästä uudesta asiasta todella tulee totta, niin silloin meidän täytyy olla varmoja ja myös valmistautuneita siihen, että tämä nuoralla tanssi johtaa johonkin. Kaksi huomiota. Ne ovat hyvin tärkeitä huomioita. Ei ole ymmärrettävää, jos Euroopan komissio on yhtä aikaa valvova taho ja myös se taho, jota tässä valvotaan. Tässä on suuri ristiriita. Ja toiseksi, ja palaan tässä vielä tähän hyväksyttävyyskysymyteen, koska muut asiat ovat mielestäni varsin toissijaisia siihen nähden. Eli jos hyväksymme komission ehdotuksen siitä, että on tällainen viisaiden komitea, joka käsittelee hyväksyttävyyskysymyksiä, niin silloin tämä asia täytyy käsitellä mahdollisimman pikaisesti, koska muuten kansalaisten keskuudessa syntyy vaikutelma siitä, että tässä otetaan käyttöön jonkinlainen suodatin, jolla halutaan estää kansalaisten todellinen osallistuminen toimielinten toimintaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Merisar Virosta. Suur tänu, proua eesistuja. Kiitos puheenjohtaja. Viron parlamentti on myöskin keskustellut tästä kansalaisaloitteesta. Me olemme käsitelleet sitä tänä vuonna ja aikaisemmin jo hallituksemme keskusteli tästä tammikuussa. Meidän oikeusministerimme on myöskin sanonut oman käsityksensä ja minä itse edustan vihreitä. Minua ei kuitenkaan kutsuttu näihin keskusteluihin ja siitä syystä minä ehkä voin sanoa, että minun puolueeni ei ole aivan kaiken sen takana, mitä tässä on päätetty meidän maassamme. Me emme voi hyväksyä kaikkea eh, sitä, mitä, mitä täällä on, mutta minun täytyy esittää kuitenkin Viron virallinen kanta. Hyvin monet asiat on otettu esille, mutta otan joitakin vielä lisäksi, jotka eivät ole tulleet esille. Viron parlamentti on lähettänyt komissiolle kirjeen, jossa me sanomme, että me tarvitsemme tiettyjä ehtoja. Meidän täytyy tietää, että kuka tällaisen ehdotuksen voi tehdä ja sen henkilön uskottavuus ja niiden henkilöiden uskottavuus, jotka tässä takana ovat, e, niiden se pitää tarkistaa. Täytyy myöskin käydä ilmi se, mistä kyseinen henkilö saa rahoitusta. Allekirjoitusten määrästä Viron hallitus on sitä mieltä, että kuusi kuukautta olisi riittävä aika – kerätä näitä allekirjoituksia. Minun puolueeni ei tätä hyväksy, koska se ei ole realistinen. Perustuslaillisten asioiden valiokunta on parlamentissamme toivonut, että tämä menisi Euroopan asioiden valiokuntaan parlamentissamme, ja se meni sinne, ja jälkimmäinen valiokunta sanoi, että meidän ei pitäisi hyväksyä yksi kolmasosa tai yksi neljäsosa raja, rajaa, joka koskee jäsenvaltioiden määrää, vaan että pitäisi olla suurin osa jäsenvaltioista. Tätä pitää jatkaa meillä vielä tätä keskustelua. Okay. So I am in the position just to invite uh, you just to make the comment uh, as uh, from the Belgian. Thank you. Zit er wat in? Um, e-, eerst en vooral um, aan, aan alle deelnemers bedankt voor een erg interessant debat en No niin, nyt haluaisin kiittää kaikkia osallistujia siitä, mitä he ovat sanoneet. Tämä on oikein hyvä aloite, mutta olemme kuulleet jotakin huolenaiheita sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan unionin toimielinten edustajilta. Erityisesti tietyistä ydinkysymyksistä. Tässä on siis miljoonan allekirjoittajan alaraja, ja tärkeää on, että allekirjoitukset tulevat um, merkittävästä määrästä jäsenvaltioita. Ja samoin se on tärkeää, että asian tulee kuulua komission toimivaltuuksiin. Kaikkiin mahdollisiin esteisiin tässä kysymyksessä tulee suhtautua hyvin kriittisesti. Se, että sopimustekstissä on eri, erilaisia rajoja, on mielestäni osoitus siitä, kuinka tärkeästä aloitteesta on kyse. Eli tässä täytyy muistaa tällainen demokratinen demokratinen tasapaino. Jos välintä käytetään liian usein, se menettää painoarvoaan. Eli tässä pitäisi olla kyseessä sellaisen mekanismin, joka todella toisi tarvittaessa tuloksia aikaan. Mekin olemme siis Belgian parlamentissa keskustelemassa tästä, ehkä hieman myöhässä, mutta joka tapauksessa olemme tähän puuttumassa. Ja olen sitä mieltä, että byrokratia tulee kaikissa pääkaupungeissa vähentää minimiin. Tiedämme, mitä tämä tarkoittaa, mutta varmasti voimme kuitenkin päästä tuloksiin. Ja olen aivan yhtä mieltä komission jäsenen kanssa siitä, mitä hän sanoi tiedotusvälineistä. Euroopan täytyy olla kansalaisten Eurooppa, avoin Eurooppa ja sen täytyy tulla käyttää tiedotusvälineitä hyväkseen. Ja samoin tässä vedottiin nuoriin. Tämä on hyvin tärkeää. Haluaisin kiittää edustaja Wallisia. Tämä on todella suuri mahdollisuus, mutta esteitä on, kuten on sanottu, miksi esteitä on. Kyseessä on demokratia ja Euroopan unionin toimielimet, mutta nämä ovat kysymyksiä, jotka vien mukanani omaan parlamenttiini. Kiitos. En uh, men meldt mij dat er nog een collega is uit uh, Polen. Nyt kuulin tässä, että vielä Puolan parlamentista eräs henkilö haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Hyvä puheenjohtaja, kun mietitään tätä kansalaisaloitetta, minä kysyn tässä itseltäni, että Voiko miljoonalla henkilöllä olla enemmän oikeuksia enemmän kuin niille, jotka on jo valittu parlamenttiin jäsenet? Koska tällä hetkellä tässä on vähän absurdi tilanne, koska parlamentilla on hyvin rajoitetut oikeudet suhteessa komissioon. Voi sanoa, että se on puutteellinen elementti koko eurooppalaisessa rakenteessa koska, koska budjettikysymysten lisäksi niin parlamentin lainsäädäntövaltuudet ovat minimaaliset verrattuna niihin oikeuksiin, jotka komissiolla on. Ja jos lainsäädäntöaloite, mahdollisuus luoda lainsäädäntöä, ja sitten jälleen annetaan komissiolle se valta päättää, että jatketaanko tiettyä pyrkimystä uuden lainsäädännön syntymiseen, niin eikö tässä pudota samaan ansaan jälleen, että jälleen se, joka tekee päätöksen, jolla on oikeastaan ihan yksinomainen päätösoikeus, niin se on jälleen komissio. Koska komissiolla on oikeus arvioida kutakin ehdotusta, että onko se niiden arvojen vastainen, jotka Euroopan unionissa ovat tärkeitä, ja onko se EUn toimivaltuuksien sisällä yleensä. Minun mielestäni se on ongelma, joka liittyy komission oikeuksiin verrattuna parlamenttiin, koska parlamenttihan syntyy yleisistä vaaleista ja sillä pitäisi olla suurin osa valtuuksista tai enemmän valtuuksia kuin komissiolla. Toinen kysymys sitten on tämä ikäkysymys. Myönnän rehellisesti, että vastustan sitä, että ikärajaa alennettaisiin tähän 16 vuoteen. Rova puheenjohtaja esitti kysymyksen jopa, että pitääkö olla joku ikäraja. Se kuulosti kovin huole, huolestuttavalta, jos ei ikäraja ollenkaan, niin voiko sitten lapset 13-vuotiaat eihän nyt ihan absurditeetteihin voida mennä tätä ikärajaa muuttamalla. Mihinkä sitten, mihin asti menemme? Ikäkriteeri, sehän on ihan psykologisista syistä, jotka liittyvät sosiaalisaatioprosessiin ihmisellä. Ei sitä ole keksitty ihan mm, mitenkään arpomalla, että onko se nyt 16 vai 15 vai 17, vaan se tulee siitä, että sosiaalisaatioprosessi kestää aikaansa, kasvatusprosessi kestää vasta sitten, kun yleensä on saavutettu 18 vuoden ikäraja, niin sitten ihminen on niin vastuullinen ja kehittynyt, että voi vastuullisella tavalla tehdä päätöksiä. Ja että on, henkilöä on helppo manipuloida, mutta jos henkilö on nuorempi, niin helppo manipuloida. Ja sitten voimme kuvitella, että miten puolueet, populistiset puolueet esimerkiksi voivat vaikuttaa hyvin nuoriin ihmisiin saadakseen heidät puolelleen. Nuori ihminen on usein kritiikitön ja on hyvin tunnepitoinen usein ja idealisesti katsoo maailmaa ja tällainen sitä ihmistä on helppo vietellä tietyn idean pariin, jotka on hyvin ehkä kauniisti paketoituja, mutta eivät ole arvo, arvojen mielessä kovin syvällisiä. Thank you very much. I just would like to let you know how we spend... Kiitoksia. Minä haluaisin tässä vain kertoa, mitä jatkossa tapahtuu. Ensinnäkin minä annan puheenvuoron komissaarille. Ja sitten Roa Rutten voi sitten kommentoida. Ja meillä on myöskin täällä kollega, joka kertoo omia näkemyksiä. Sitten vielä molemmat esittelijät. Ja kun te, te tiedätte, että täällä on vielä muitakin, jotka haluavat puhua. No, joka tapauksessa tässä on nyt sitten suunnitelmamme tässä jatkossa. Ensimmäisenä varapuheenjohtaja, joka on sitoutunut tähän asiaan. Ja minä voin tietenkin vastata myös puolalaiselle kollegalle. Tietenkin meidän täytyy löytää tasapaino ja varmaankin Euroopan parlamentti on tässä oikeassa paikassa meidän täytyy miettiä parlament, kansallisten parlamenttien kanssa, miten tämä tasapaino saavutetaan. Thank you very much, At first like to thank our... Niin aluksi minä haluaisin kiittää meidän belgialaista puheenjohtajaamme, jotta me tiedämme, minkälaisia parametreja tässä työssä on. Miljoona mm, allekirjoitusta merkittävästä määrästä jäsenvaltioita – ja sitten nämä voidaan nämä aloitteet antaa komissiolle, jos, jos komissiolla on lainsäädäntövaltaa. Nämä ovat ne rajat, joissa toimimme. Kaikki, mikä jää ulkopuolelle, niin ei ole hyväksyttävää näissä aloitteissa. Me emme voi mitenkään luvata, luvata kansalaisille ihan mitä vaan, koska komissio ei voi säätää asioita kuin, kuin niissä, missä toimivaltaa on. No täällä kysyttiin tarkastuksesta ja näistä rahallisista taakoista, jotka syntyvät. Tämän täytyy olla hyvin asiakasystävällinen. Meidän täytyy keventää hallinnollista taakkaa. Minkälaista menettelyä pitäisi käyttää siinä, että tarkastetaan allekirjoitusten oikeellisuus? Komission kannalta katsottuna ei ole mitenkään tärkeää, miten tämä tehdään, ja siksi me olemmekin ehdottaneet, että meille sopii vallan hyvin se, että tehdään satunnaisotanta tarkastuksia, esimerkiksi osa, tietty prosenttimäärä allekirjoittajista, se on meille riittävä taso täytyy tehdä tämä tarkastustyö niin lähellä kansallisia menettelyjä kuin mahdollista, silloin hallinnollinen taakka ei kasva. Sitten seuraaville kollegoille. Täällä puhuttiin hyväksyttävyydestä myöskin. Minä uskon, että aluksi minä sanoin teille, kuinka tärkeää on se, että ei luoda se, sellaista järjestelmää, joka tähän liittyisi. Brons ja Caldonari kysyvät, kuka päättää, mitkä ovat eurooppalaisia arvoja. Siis me pystymme kyllä erottamaan arvot toisistaan – monet Euroopan parlamentin jäsenet, niin kyllä nämä neuvostoliittolaiset eurooppalaiset arvot ihan eroavat toisistaan. Meillä on perusoikeuskirja, meillä on ihmisoikeuskäsite, joka on hyvin selkeä. Eikä ole mitenkään salatiedettä se, että etsimme minkälaiset eh, eurooppalaiset arvot ovat ja mitkä eivät niitä ole. Jos kuitenkin jotain epäilystä jäisi vielä tällaisen jälkeen ja epäiltäisiin, että komissio väärinkäyttää valtaansa väärin ja mm, teemme näitä rekisteröintipäätöksiä positiivisia tai negatiivisia, niin sitten vetoomusoikeus tästä päätöksestä voidaan, tästä voidaan vedota hakea muutosta Euroopan unionin tuomioistuimesta. Ja näin voidaan siis erilaisia tarkastuksia tehdä ennen kuin aloite hyväksytään. Alvarez ja sitten Kreikasta. Mitä komissio tekee tällä aloitteella? Uskoakseni edustaja Lama Suur oli hyvin selkeä sanoissaan, kun hän sanoi, että tässä yhteydessä komissio käyttäytyisi aivan kuten se olisi saanut päätöslauselmaehdotuksen Euroopan parlamentilta – meidän täytyy näihin aloitteisiin suhtautua sillä tavalla, että ne ovat tärkeitä, mutta kuitenkin siinä aikataulussa, joka meillä on. Komissiollahan on aloiteoikeus ja meidän täytyy noudattaa perustamissopimuksia, perussopimuksia ja komissiolla on tämä aloiteoikeus – komissio päättää, rekisteröidäänkö pyytö vai ei, vai ehdotammeko jonkinlaisia muutoksia siihen, vai hyväksytäänkö sitä ollenkaan mihinkään järjestelmään. Voidaan, voi olla sellaisia kansalaisaloitteita, joissa on miljoona allekirjoitusta, joka kuuluu komission toimivaltaan, mutta kuitenkaan ei oteta käsiteltäväksi asiaa. Voisi olla vaikka äitiyslomainen lyhennys tai sen kiistäminen kokonaan. No kyllä se olisi toimivallassa, mutta me emme silti eh, hyväksyisi sitä, koska yritän tällä tavalla selvittää, miksi meillä tämä absoluuttinen aloiteoikeus on monopolioikeus. Meillä on komissiossa ainoastaan oikeus tehdä ehdotuksia. Ja sitten sellaisessa keskustelussa, kuten tämänpäiväinen keskustelu Euroopan parlamentissa, eh, siis se käytäisiin parlamentissa ja neuvostossa, jos ne olisivat yhtä mieltä ja ne tukisivat eh, komission ehdotusta. Siis mehän teemme ehdotuksen, mutta lainsäätäjä on neuvosto ja parlamentti. Ne päättävät sitten viime kädessä, johtaako ehdotuksemme lainsäädäntöön. herra Klaas eh, Euroopan parlamentista ja Steliakis olivat tästä tietosuojasta huolissaan. Tässäkin olemme yrittäneet löytää parhaan mahdollisen ratkaisun. Me nimittäin olemme kaikki sitä mieltä, että allekirjoitukset täytyy kerätä verkossa, muuten tämä ei toimisi. Verkossa kerääminen on asia, että siihen liittyy hyvin paljon huolia henkilötietojen suojaamisesta. Hyvin herkkä kysymys on se, että mitä, miten tietoa voidaan kerätä ja miten niitä käytetään. Pitäisi hyvin varovasti toimia, kun me ehdotamme, miten näitä tietoja käsitellään. Meillä on tietosuoja virasto ja eurooppalaiset standardit tässä asiassa. Meidän täytyy laskea organisaattoreiden järjestäjien harkintakykyyn, koska tästä suojauksesta järjestäjät ovat vastuussa. Jälleen kerran me noudatamme kansallista, kunnioitamme kansallista lainsäädäntöä, koska tämä on siviililain säännös kansallisessa lainsäädännössä. Kansallinen lainsäädäntö on se, joka määrittelee sen, kuinka tietosuojakysymys hoidetaan. Sitten virolainen edustaja kysyi sit tätä e, tietoa, peräsi tietoa siitä, kuka järjestää keräilyn. No hyvin tärkeä tieto tämä meille on. Täytyy tietää, mikä tarkoitus on aloitteessa ja tietenkin täytyy tietää, kuinka rahoitus on hoidettu. Uskoakseni herra Klaas sanoi, että ei haluta sellaista välinettä, jota käyttäisivät vain suuret kansalaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt, suuret poliittiset puolueet. Ja uskon, että tämä on sellainen väline, joka on kansalaisille tarkoitettu. Siellä pitäisi taustalla olla tietojärjestäjistä ja rahoituksesta. On hyvin tärkeää, että me näemme, näemme ettei siellä ole mitään lobbausjärjestöjä, erilaisia intressijärjestöjä. Hyvin tärkeä demokraattinen väline Euroopan unionin keskusteluissa tämä on, ja siksi meidän täytyy varmistaa se, että avoimuus on täydellinen. Meidän täytyy aina saada tietää, minkälainen on aloitteen tarkoitus ja kuka on taustavoimina. Tsihon puolesta tässä jälleen huomaan että meillä on ollut hyvin monipuolinen keskustelu. Teillä on hyvin vahvoja käsityksiä siitä, miten ikärajaa pitäisi laskea ja saada ihmiset nuorena sitoutumaan tähän uudesta sukupolvesta. Ja sitten on teidän puolalainen käsityksenne, joka puhuu täysikäisyyden ikärajasta. Kun allekirjoituksia tarkastetaan ja kun siitä käytiin keskustelua, niin on hyvin paljon helpompi tarkastaa näitä allekirjoituksia niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat jo äänestyslistoilla muutenkin. Ja se oli se syy. Meillähän on erilaisia järjestelmiä toisissa missä 16, toisissa 18 parlamentin äänestysikä Euroopan parlamentti mentiin. Täytyy tätäkin katsoa. Thank you, Commissioner Sefcovic. I um, would like to give the floor now to... Uh... Kiitoksia, Sefcovic. Sitten herra Rootille loppu huomiot. Ja, vielen herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja nyt näyttää todella siltä, että tässä on kyllä hieman näkemyserojakin ja siksi haluaisin ottaa näihin asioihin vielä kantaa. Ensinnäkin jäsenvaltioiden vähimmäismäärä. Pyytäisin vielä kerran, että tässä tarkasteltaisiin mahdollista jäsenvaltioiden määrän vähentämistä, koska tähän liittyy muuten byrokraattisia esteitä. En usko, että kansalaisaloite on kyse ainoastaan silloin, jos kansalaiset olisivat peräisin suurimmasta osasta jäsenvaltioita. Tärkeää tässä on tämä merkittävä määrä jäsenvaltioita, mutta en monimutkaistaisi asioita liikaa. Sitten tämä hyväksyt päätettäväksi tai käsiteltäväksi ottamiseen te- päätös. Haluaisin, että tämä päätös tehtäisiin todella hyvin alkuvaiheessa. Oli suuri, olisi suuri pettymys, jos vasta myöhäisessä vaiheessa päätetään, että aloite ei voi johtaa mihinkään, koska se ei ole tai ei täytä tiettyjä kriteereitä. sitten joten haluaisin, että tässä todella on mahdollisuus viimeisenä mahdollisuutena kääntyä myös tuomioistuimen piiriin. Se olisi mielestäni tässä oikea taho. Sitten tässä oli hieman ristiriitaisuuksia ikärajan suhteen. Ehkä tässä voitaisiin saada aikaan kompromissi samalla tavoin kuin muillekin aloille. Miksi tämä jätettäisiin aina kansallisen harkintaan? On siis äh, valtioita, joissa äänestysikäraja on 16, äh, jossakin 18, jossakin 21. Mutta mielestäni, mielestäni tässä voitaisiin siis todella noudatella kansallisia perinteitä ilman, että tässä liiaksi toimittaisiin Euroopan tasolla tässä kysymyksessä. Sitten lopuksi haluaisin vielä tehdä selväksi sen, että jotta tästä välineestä tulisi menestyksekäs, se, sen, sen tulisi olla johonkin asteeseen asti sitova. Eli ei riittäisi, että komissiolla olisi ainoastaan aloitteoikeusmonopoli, vaan sen tulisi todella selittää tarkkaan aloitteen jättäjälle, mitä tässä prosessissa tapahtuu. Sen pitäisi samoin ottaa mukaan muut toimielimet. Ja tässä on todella tällainen tilivelvollisuus, joka komissiolla on aloitteen jättäjä kohtaan. Ja sitten vielä lopuksi, täällä on puhuttukin nyt tästä, mutta Lissabonin sopimus on ollut voimassa jo yli, pian vuoden. Olemme jo kuukausia keskustelleet tästä tärkeästä osasta, joka liittyy Lissabonin sopimukseen. Ja siksi on hyvin tärkeää, että todella käytämme kyllä kylliksi aikaa asioista puhumisen, mutta meidän täytyy pyrkiä pikaiseen ratkaisuun, koska kansalaisten kannalta on tärkeää, että tämä aloite voi astua voimaan mahdollisimman nopeasti. That, great colleague of, uh, of, uh... Me olemme iloisia siitä, että kollega Chastel pystyi jäämään paikalle, joten minä annan nyt neuvoston edustajalle puheenvuoron näistä kysymyksistä. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi pyydän anteeksi sitä, että sihteeristön edustaja joutui tästä lähtemään. Hänellä oli muita velvoitteita. Komissaari Serkovic tässä vastasi hyvin näihin kysymyksiin, kaikkiin kysymyksiin, enkä minä aio nyt yksityiskohtiin tässä käydä puuttumaan. Ainoastaan yksi asia on sellainen, johon palaan. Se koskee jäsenvaltioita, eli henkilötietojen tarkastaminen. Täällä keskusteltiin asiasta ja puhuttiin siitä, että byrokratiaa pitää välttää ja luoda mahdollisimman kevyt järjestelmä. No, tämä on myös sellainen huoli, joka neuvostolla on asiasta ollut ja komissaarihan tässä hyvin sanoi, että me yritämme löytää sellaisen järjestelmän, joka olisi mahdollisimman joustava. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että jäsenvaltioilla on velvollisuuksilla – erityinen velvollisuus. Asetuksen hengen mukaisesti jäsenvaltiot joutuvat itse nämä tiedot tarkastamaan. Kollegani sanoi, että tämä on tärkeää, koska meidän hän pitää uskottavuus tämän välineen kohdalla säilyttää, eli tarkastusten täytyy olla tosissaan tehtyjä. Ja näin on erityisesti siksi, koska tarkastus täytyy suorittaa mahdollisimman pian, jottei aika kulu umpeen tämä kolmen kuukauden tarkastusaika, joka on määritelty. Komission ehdotuksessa on ehdotettu liite, joka olisi kunkin maan olosuhteisiin sopiva – ja tällä tavalla säädeltäisiin niitä tietoja, jotka kussakin tapauksessa ovat ne tarpeelliset tiedot. Me toivomme, että saamme mahdollisimman helpon ja kevyen järjestelmän, mutta tämä tarkastusasia on hyvin tärkeä kullekin maalle. Neuvostossa keskustelut asian tiimoilta eivät olleet helppoja. Minä kiitän Espanjan puheenjohtajavaltiona, joka tätä työtä johti ja lopuksi pääsimme sitten kompromissiin, joka edessämme on. On hyvin vaikea tästä ratkaisusta enää mitään muuta lähteä muovaamaan. Kiitoksia kovasti ja nyt kuten kerroin, niin on hyvä tilaisuus esittelijöille Nyt pyytäisin Lamassuuria aloittamaan. Ja sitten tietysti Diana ja Heraldkin esittävät omat kommenttinsa. Alan, olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Yksi ainoa asia tässä tulee mieleeni. komissari Serkovic ja neuvoston puheenjohtaja siihen jo viittasivat ja antoivat omat vastauksensa. Haluaisin kiittää kaikkia niistä kaikista osa, kaikkia osallistujia siitä, mitä, mitä tietoja ovat antaneet ja kritiikistäkin. No nyt haluaisin puhua tästä koko menettelyn roolista. Keskustelussa on käynyt ilmi, että kun me hyväksymme tämän asetuksen, kolme toimielintä on tekevä tämän vuoden loppuun mennessä meillä on kannat hyvin lähellä jo toisiamme. Ja tällainen loppuvuoteen tähtäminen on realistinen. Ja se tarkoittaa, että tammikuun ensimmäisenä päivänä aloitteita ei kuitenkaan voitaisi tehdä vielä. Me nimittäin tarvitsemme kansallista täytäntöönpanoa kussakin maassa vähän samalla tavalla kuin henkilötietojen suojaus. Meillä on siinäkin tiettyjä sääntöjä Euroopasta, mutta kukin maa itse sitten järjestää omat soveltamissääntönsä. Eurooppalainen asetus määrittelee tietyt yleiset säännöt koko unionille, mutta sen lisäksi sen jälkeen kun näitä allekirjoituksia tarkastetaan, niin kaikki tällainen toiminta juontuu kansallisesta lainsäädännöstä. Minkälaisia soveltamissäännöksiä tarvitaan, se riippuu maasta ja se vaihtelee sen mukaan, mitä maissa päätetään. Jotkut maat voivat hyväksyä tällaiset soveltamissäännöt yksinkertaisesti toimeenpanovallan toimesta eli hallituksen määräyksellä. Mutta suurimmassa osassa, ehkä kaikissa maissa tarvitaan kansallista lainsäädäntöä, joka menee parlamentin kautta. Eli parlamentit ovat tässä mukana. Toivomme, että nämä menettelyt ovat nopeita ja mahdollisimman tehokkaita. Kansalliset par- parlamentit ovat osallisia järjestelmän rakentamisessa. Sitten toinen rooli, mikä parlamentilla tässä menettelyssä on, niin se on tämä poliittinen puoli, eikä pelkästään juridinen. Kyse on siitä, kuinka aloitteita seurataan, kun aloitteet onnistuvat tai sitten saattavat epäonnistua. Mutta kuitenkin, kun riittävästi allekirjoituksia on, niin vaikka kävisikin niin, että poli- komissio ei joudu niihin puuttumaan tai sen ei tarvitse puuttua asiaan, kun allekirjoitukselle riittäväksi, niin silti siinä on selvä poliittinen viesti kansallisille viranomaisille. Ja meidän täytyykin näistä asioista vielä keskenämme puhua. Kokemuksesta tiedämme, että hyvin paljon on aloitteita, joita tehdään sellaisella alueella, jossa toimivalta on jaettu unionin ja jäsenvaltioiden kesken. Jotta kansalaiset, aloitteen tekijät olisivat tyytyväisiä, koska ainahan heillä on aivan todellinen huoli kyseessä, johon he vastauksen haluavat, niin Euroopan unionin vastauksen antaa komissio, jonka vastuulle se kuuluu, ja sitten tietenkin parlamentti ja neuvosto ovat tässä mukana – mutta tarvitaan myös kansallisia vastauksia kansalaisille. Minä toivon, että me pidämme yhteyttä, jotta me tiedämme, millä tavalla me tätä menettelyä hoidamme yhdessä kansalaistemme eduksi. Eh, so much has been said this afternoon and I think it has been... Paljon on tänä päivänä sanottu ja se on ollut hyllistä meille kaikille esittelijäryhmänäkin. Ehkäpä vain yksi näkökohta, jonka halusin ottaa esille. Parlamentin varapuheenjohtajana nimittäin, kun on esitetty monia kommentteja siihen suuntaan, että ikään kuin parlamentti tai muut parlamentit heikentyisivät tämän prosessin myötä. Ja palaan siihen, mitä komissio sen Shefkovic sanoi alussa. Lissabonin sopimuksen seurauksena voittajat ovat Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit ja kansalaiset Euroopassa. Nämä kolme ovat saaneet valtaa ja meidän täytyy käyttää sitä yhdessä ja tehdä yhteistyötä. Minulla on vahvasti sellainen tunne, kun olen ollut mukana, kuten komission jäsenkin keskusteluissa siitä, että miten toimielimet tekevät tulevaisuudessa yhteistyötä, että tätä parlamenttia on vahvennettu aloiteoikeutensa suhteen ja siinä, miten komissio siihen vastaa. Ja haluamme nähdä samat argumentit heijastettuina vastauksessa kansalaisaloitteeseen. Parlamentti on oikeutettu saman vastauksen omiin lainsäädäntölaitteisiinsa siis kolmen kuukauden aikana. Jonkunlaista vastausta odottaisimme samanlaisessa ajassa myös kansalaisaloitteisiin. Parlamentti on oikeutettu siihen, että komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen vuoden aikana? Ja jos ei, olemme oikeutettuja tietämään, miksi ei. Kansalaiset ovat oikeutettuja samaan. Ja kuten on jo sanottu, alaan sen sanoja muut. Jos näin ei tapahdu, poliittinen liike sekä Euroopan tasolla sekä melko varmasti myös kansallisella tasolla on sellaista se liikehdintä, että asiat siltikin ovat sellaisia, joita viedään eteenpäin. Eli ei tätä motivaatiota menetetä siinä, joten meistä kaikista riippuu, että teemme yhteistyötä. Mutta se idea, että parlamentti jotenkin heikentyisi tässä prosessissa, sitä en hyväksy. Ja minulla on vahvasti sellainen tunne, että olemme kaikki vahvempia, ihmiset ja parlamentit. Uh, thank you very much, and of course, as you are one of the... Tietysti, ja kun me olemme hyvin ammattimaisia varapuheenjohtajia. Yritän tässä oppia teiltä. Kiitos. Puhun tässä lopuksi nyt omaa äidinkieltäni, niin kuin kaikki, lähes kaikki muutkin tekivät. Kiitoksia kovasti kaikille esittelijöille. Tämä on ollut todella hedelmällinen keskustelu. Ja olisi ehkä hieman liikaa vaadittu puuttua nyt yksityiskohtaisesti jokaisen kysymykseen. Täällä on vastattu jo moniin kysymyksiin ja muutkin otamme kyllä muutkin kommentit huomioon, mutta pari kysymystä olisi vielä mielestäni tärkeää ottaa esiin. Ensinnäkin haluamme, että tästä tulee väline kansalaisten käyttöön, emme mitään muuta. Tässä ei puhuta mistään yrityksistä – ja olen katsonut komission ehdotusta ja parlamentin ehdotustamme. Eli tässä on todella kyse välineestä, joka on suunnattu kansalaisille, ei muille. Ja toiseksi tässä oikeuden tai lainsäädännössä keskitytään ainoastaan poliittisiin kysymyksiin, oikeudellisiin kysymyksiin, ei muuhun. Se, mitä me haluamme, on se, että on olemassa sellainen menettely tai sellainen prosessi, jossa aloitteen jättäjät todella tuntevat tulleensa kuulluiksi. Ja tähän me pyrimme. Ja tämän eteen teemme hyvässä hengessä töitä. Kolmanneksi ja tähän haluankin päättää puheenvuoroni. Tai ehkä vielä pikkuhuomio tähän väliin. Haluamme tämän hyväksyttävyyspäätöksen jo alkuvaiheessa. Näin. Voidaan tavallaan toimia niin, että että vielä alussa ei tarvitse vastata kaikkiin mahdollisiin juridisiin ongelmiin tai kysymyksiin, joita tässä on, vaan tehdä päätös siitä, kuuluuko tämä ylipäätään komission toimivaltuuksiin, vastaako tämä Euroopan perusarvoja, käytetäänkö tässä väärin tätä välinettä. Tähän pitää alussa vastata, sitten kansalaiset voivat toimia ja sitovaa tarkastelu tehdään sitten vasta lopussa. Mutta lopuksi haluaisin vielä todeta yhden tärkeän asian. Olen, olemme kuunnelleet täällä nyt kaikkia, niitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Samoin olemme saaneet teidän hallitustenne lausunnot. Ja haluan sanoa, että näiden näkemysten välillä on jopa dramaattisiakin eroja. Tämä äh, riippuu hyvin pitkälti siitä, keneltä kysyy ja mitä kysytään. Jos esimerkiksi kysytään hallitukselta, mitä asiakirjoja tarvitaan, jotta allekirjoittajien henkilöllisyys voidaan todentaa, silloin sanotaan, että tarvitsemme henkilötodistuksen, passin, metsästysluvan ja niin edelleen. Ja nyt katsomme, kuinka tällä hetkellä menetellään jo käytössä olevien menettelyiden suhteen. Mutta useinkaan tällaisia poikkeuslupia ei useinkaan pyydetä kuin mitä tässä eurooppalaisessa aloitteessa nyt pyydettäisiin, vaan usein riittää todella se, että henkilö allekirjoittaa aloitteen ja ilmoittaa osoitteensa. Meistä ei olisi hyvä, että ottaisimme käyttöön tällaisen kansala- kansalaisaloitteen, joka olisi paljon byrokraattisempi Euroopan tasolla kuin mitä se on kansallisesti. Ja tämä ei lisäisi tätä toimivuutta tai eurooppalaisuutta. Ja siksi pyytäisinkin, että kun lopullisista säännöistä siirrytään keskustelemaan kolmikantaneuvotteluissa, niin huolehtisitte siitä, että kansallisessa hallituksessa päädyttäisiin näihin yksinkertaisempiin sääntöihin. We have the president of the petition. Valiokunnan puheenjohtaja on täällä myöskin, joten teidän vuoro. Grazie, onorevole Gurmai, per avermi dato. Kiitoksia edustaja Gurmai siitä, että sain puheenvuoron. Kiitän kaikkia kollegoita, samoin puheenjohtaja Kazinia siitä, että tässä tällä tavoin yhdessä toimittiin vetomusvaliokunnan kanssa yhteistyössä. Tämä keskustelu oli mielestäni hyvin mielenkiintoinen ja tässä todella vahvistettiin meidän pyyntömme siitä, että voimme tehdä yhteistyötä AFKO-valiokunnan kanssa, niin että meidän oma toimivaltuutta teemme tässä arkaluontoisessa vaiheessa pääsee oikeuksiinsa. Oli hienoa saada kuulla kaikkia kansallisten parlamenttien edustajia. Ja näytetään olevan yhtä mieltä siitä, että tämä uusi vallankäyttöväline tai oikeus, joka kansalaisille uudistus. Ja Samoin olin kuulevinani tässä tällaista yleistä lähentymistä, ei pelkästään Euroopan kolmen toimielimen välillä, vaan myös kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin jäsenten välillä. Yksittäisistä puheenvuoroista tuli aivan legitiimisti ilmi jotakin huolenaiheita, mutta mitään poliittista poliittisia eri tässä ei niinkään tullut esiin. Tässä pyritään nyt mahdollisimman hyvin samaan aikaan väline, joka mahdollistaisi kansalaisten läsnäolon eurooppalaisessa politiikassa ja että he olisivat tällaisia yhteislainsäätäjiä, jos sallitte tämän käsitteen käytön tässä yhteydessä. Jotkin huolenaiheet ovat sellaisia, joita mielestäni joihin haluaisin vielä palata. Ja nyt ehkä palaan vielä hieman taaksepäin ja aikataulukysymykseen. Voimakkaasti tuli ilmi se, että meidän täytyy nyt todella lisätä tahtia tämän menettelyn käyttöön ottamiseksi, koska on hankala selittää kansalaisille, miksi tässä kestää niin kauan verrattuna siihen, että Lissabonin sopimus on astunut jo voimaan. Meillä on hyvin tiivis aikataulu ja myös muilla, mutta jos otetaan huomioon kaikki se, mitä on jo tähän asti tehty, minkälaisia tapaamisia meillä on ollut komission ja neuvoston kanssa, niin uskon, että aikataulusta voidaan pitää kiinni. Olen myös yhtä, tai vakuuttunut siitä, että Afkon ja vetomusvaliokunnan esittelijöiden ehdotukset ovat hyvin äh, samoilla linjoilla. Niissä on ehkä joitakin eroavaisuuksia, mitä tulee ikärajoihin tai siihen, mikä rooli val- äh, vetomusvaliokunnalla voi olla – mutta varmasti näistä ongelmista päästään eroon. Ja sanoin, että tässä oli joitakin kohtia, johon haluaisin vielä palata ja joita haluaisin, että vielä pohdittaisin. Ja nämä se tulivatkin jo esiin ja olen niistä yhtä mieltä. Ja nämä koskevat erityisesti hyväksyttävyyttä. Monet kollegat puhuivatkin tästä. Olen yhtä mieltä siitä, että tämän hyväksyttävyysprosessin tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja on välttämätöntä, että hyväksyttävyyskriteerit, ja tätä todella haluan nyt korostaa, hyväksyttävyyskriteerit äh, mahdollisimman pian määriteltäisiin, jotta jotta toimi valtakysymys voidaan ratkaista. Ja täällä Gryni ja muut sanoivat, että tähän hyväksymisvaiheeseen voisi liittyä alempi määrä allekirjoituksia. Eli että välttämättömien äh, tai miljoonan allekirjoituksen kerääminen aloitettaisiin vasta sen jälkeen, kun kysymys tai tämä aloite, jota halutaan edistää, on hyväksytty käsiteltäväksi, jotta voitaisiin todella välttää turha valtaisa työtaakka sekä kansalaisille että toimielimille. Tämä on mielestäni tärkeä kysymys, johon täytyy keskittyä ja siksi tässä on todella otettava huomioon myös vetomusvaliokunnan mahdollinen rooli. Ja sitten täällä seuranta. Esittelijät ovat pohtineet tätä hyvin laajasti, samoin monet muut puhujat. Eli puhun tässä nyt siitä, kuinka komissio toimii, kun se saa hyväksytyn aloitteen, joka on läpikäynyt kaikki välttämättömät etapit. Päättääkö komissio asiasta yhdessä yksinäisyydessään vai syntyykö todellista vuoropuhelua, kuulemista, toimitaanko yhteistyössä parlamentin kanssa. En voi olla muuta kuin yhtä mieltä siitä, että tässä todella tehtäisiin yhteistyötä parlamentin vetomusvaliokunnan kanssa, koska sillä on tietty rooli jo ollut näissä kysymyksissä kansalaisten kanssa. Tässä puhuttiin myös siitä, että voidaan puuttua komission tekemään päätöksen siitä, voidaanko jokin aloitetta käsiteltäväksi. Eli jos komissio on äh, jotakin aloitetta vastaan tai ei toimi aloitteessa, niin silloin pitäisi olla mahdollisuus puuttua tähän päätökseen. Ja vielä aivan lopuksi tästä seurannasta joku otti esiin kysymyksen kansalaisaloitteen päällekkäisyyden vetomuksiin nähden. Samoin tässä sanottiin, että olisi mahdollista tavallaan muuttaa kansalaisaloitteen vetomukseksi, mikäli kansalaisaloitteen kriteerit eivät täyty. Mielestäni tässä kuitenkin pitäisi välttää väärinkäsityksiä koska ne saattaisivat heikentää tämän innovatiivisen uuden välineen voimaa, joka tässä nyt kansalaisille tarjotaan. Eli jos jäsenvaltiot rikkovat tiettyjä lainsäädäntöä, niin kansalaiset voivat silloin siihen puuttua ja tämä kansalaisaloite on siihen oikea väline, joka kansalaisille annetaan niin, että he voivat puuttua lainsäädäntöön. Ja tämä on siis täysin eri asia kuin mitä yleensä käsitellään vetomusvaliokunnassa. Tämäkin on siis huomionarvoinen asia. Nyt kiittäisin kaikkia heidän tekemästään työstä, erityisesti esittelyitä, jotka ovat saaneet tämän ison tiimin toimimaan hyvin. Aluksi ajateltiin, että tässä on aivan liikaa, liian suuri joukko esittelijöitä, mutta nyt voidaan kuitenkin todeta ensi kuukausien jälkeen, että tässä on saatu aikaan hyvä tiimi, koska tämä työ on ollut erinomaista. Niin, niin, puheenjohtaja. Täällä oli kaksi naista, jotka osallistuivat. Tässähän on siis hyvin toimiva tiimi. Minun näkemykseni mukaan Pari kommenttia keskustelussa tuli ilmi, jossa puhuttiin sitä, että tämä on vain tällainen näennäismenettely. Minä en ole samaa mieltä. On tietenkin lähdettävä siitä, että tämä uusi väline ei tule väärinkäytetyksi – se saattaisi olla jopa kaikkein demokraattisin väline, joka meillä EU:ssa on käytössämme. Sen pitää olla käyttäjäystävällinen. Tietosuojaan täytyy suhtautua vakavalla mielellä. Kaikenlaista turhautumista täytyy välttää silloin, kun tämä ennakkotarkastus va, va, tarkastus on käynnissä sitten englanniksi. Tämä aloite täytyy olla tarpeeksi hyvä, sen täytyy saada, se täytyy saada kansalaisten käyttöön uutena mahdollisuutena. Kun me saamme tämän toimimaan, niin se on asia, jota kansalaiset ovat kauan jo odottaneet. Minä uskon, että parlamentin komission ja neuvoston yhteinen työ on sellaista, että, että se johtaa hyvään yhteistyöhön. Me teemme kovasti työtä, jotta tämä saataisiin käyttöön mahdollisimman pian. Kansalliset parlamentit ja hallitukset ovat nyt avainasemassa. Meillä on eh, kokous ennen 8.11 koska meidän täytyy, me pyydämme teiltä, että te olette hallituksiin yhteydessä, jotta tämä toteutuisi täytyy miettiä kussakin parlamentissa, kuinka tästä tulee todellinen vaihtoehto. Euroopan parlamentissa me olemme tehneet näin ja komissiossa ja, ja olemme todellakin valmiita yhteistyöhön. Te olette kansallisten parlamenttien ääni. Me tarvitsemme teiltä palautetta. Haluaisin kiittää kaikkia teitä, jotka olette vielä paikalla. Nyt kun minä katselen täällä ympärille, niin osa on lähtenyt erityisesti kansallisten parlamenttien eh, jäsenille ja puhuja kiittää ystävällisesti myös tulkkeen. Hyvin ankaraa työtä on tämä, kun me 27 parlamentista tänne ihmisiä vetomusvaliokunta tekee, tekee yhteistyötä tiiviisti. Tällainen kriisi tässä, mutta tämähän on vain pila. Kiitoksia kaikille. Ja mietitäänpä, kuinka tämä tulee todellisuudeksi. Me voimme antaa ihmisille uskoa todelliseen demokratian, joten minä päätän kokouksen ja kiitoksia kaikille ja minä olen iloinen siitä, että, että olemme täällä paikalla.